So colleagues, um, a warm welcome. Hyvät kollegat, lämpimästi tervetuloa tähän parlamentin väliseen valiokuntakokouksen Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä, jossa on tarkoitus katsoa kokonaisvaltaista lähestymistapaa maahanmuuttoon. Lämmin tervetuloa toivotus varsinkin niille kollegoille, jotka ovat kansallisista parlamenteista paikalla. Ja erityisesti mainitsisin kaksi kollegaa tämän kuulemistilaisuuden keskiössä, Roberta Metsola ja Cecil Kienge, jotka puhuvat aivan piakkoin. Ilahtuneena voin Libevaliokunnan puheenjohtajana toivottaa teidät kaikki tänne tervetulleeksi. Kyseessä on erittäin tärkeä ja kriittinenkin hetki Euroopan unionin Euroopan unionille suhteessa maahanmuuttoon ja sekään ei välttämättä ole riittävän voimakkaasti ilmaistu neuvoston kokouksessa tänään ja oike- pidetään tänään ja oikeus- ja sisällön kokous pidettiin eilen. Me olemme pakolaiskriisin kriittisissä alkuvaiheissa. Kaikki varmasti omista jäsenvaltioista ne tiedättekin tilanteen. Euroopan parlamentissa me emme ole pelkästään mukana tässä. Monet ovat saaneet nähdä erityisen hätämenettelyn käyttöönoton, kun on siirretty sisäisesti henkilöitä. 120 000 henkilöä on tässä mukana. Me emme kuitenkaan sitä pelkästään tätä, vaan käsittelemme myös keskipitkän ja pitkän aikavälin menettelyitä, jotka ovat oleellisia tällä alalla. Siitä tänään on kysymys. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että ymmärretään näitä hätätoimenpiteitä, joiden avulla käsitellään pakolaiskriisiä, vaan että ymmärrämme sitä, millä tavalla Euroopan unioni käsittelee keskipitkän ja pitkän välin maahanmuuttopolitiikkaa. Se täytyy tehdä läheisessä yhteistyössä kansallisten parlamentaarikkojen kanssa. Yksin emme tehtävästä selviä. Ja siitä tämänpäiväinen kokous on. Tästä syystä olemme myös käynnistäneet tämän oma lausunnon kahden kollegamme Roberta Metsolan ja Cecil Kiengen mietinnön. Me Euroopan parlamentissa olemme nimittäin kiinnostuneita pitkän aikavälin ratkaisusta maahanmuutto- ja pakolaiskriisiin ja pitkän aikavälin ratkaisuista koko pakolaiskysymyksessä Euroopan unionissa. Erityisen ilahtunut olen siitä, että meillä on täällä parlamentaarikkoja, joilla on pitkän aikavälin kokemusta tästä asiasta. Mainitsen omasta jäsenvaltiosta oikeusasioiden valiokunnasta, Keith Basis, ja tämä merkitsee sitä, että meillä on erittäin vakavasti otettava yleisö täällä paikalla. Monet haluavat kuulla, mitä meillä on me, ja monet kollegani Libe-valiokunnasta esimerkiksi odottavat tätä tapaamista. Nyt me saamme kuulla myös teidän viestinne. Tämä on se kriittinen hetki, jolla meillä on kaikilla useita ajatuksia siitä, mitä pitäisi tapahtua. Joten, hyvät kollegat, sallin, että mainitsen myös sen, että olen ilahtunut siitä. Meillä on 40 jäsentä kansallisista parlamenteista, mukaan lukien yhdeksän valiokunnan puheenjohtajaa. Osallistujien suuri määrä painottaa sitä, miten tärkeistä asioista tänään keskustellaan. Ilahtuneena voin myös toivottaa tervetulleeksi jotkut puhujat tänään. He edustavat useita virastoja ja tärkeitä tekijöitä tässä keskustelussa, erityisesti pääjohtaja Siegen komissiosta. Euroopan komissiolla on tietysti on aivan elintärkeä rooli koko tässä strategiassa mm, sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Saamme kuulla hänen puheenvuoronsa piakkoin. Meillä on myös eri virastojen edustajia oikeus- ja sisäasioissa, kansallisvapauksien ja maahanmuutto osaton pääjohtaja prefekti Murkone Italiasta on paikalla. Ja maahanmuuttohan on valiokunnassa erittäin tärkeässä asemassa. Mainitsen muutaman toiminnon, joita meillä viime kuussa oli. Syyskuussa Euroopan parlamentin istunnossa yhdessä komission puheenjohtajan kanssa Euroopan parlamentti käsitteli uusia ehdotuksia, joita komissio on esittänyt maahanmuuttokysymyksissä. En aio yksityiskohtaisesti niitä kuvailla, koska tiedän, että te olette asiantuntijoita tässä asiassa ja olette tuota ohjelmaa tarkastelleet. Tänään sitä käymme läpi ja katsomme Metsolan ja Kienken mietintöä. On kuitenkin tärkeää huomioida, että valiokuntana teemme myös yhteistyötä ihmisoikeuksien aliovaliokunnan, ulkoisen valiokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Kyseessä on siis kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tämän aamun istuntoon tavoitteena on myös tarkastella joitakin niitä avainosioita, joita, jotka ovat tärkeitä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ei pelkästään sisäisen siirron sisäisen siirtoon liittyviä kysymyksiä, vaan muitakin, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä teille kansallisena parlamentaarikkoina. Meidän täytyy tarkastella sitä, mitä järjestelykeskuksilla tarkoitetaan, millä tavalla ne tulee organisoida. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita MEPit ovat esittäneet. Järjestelykeskukset ovat erittäin tärkeitä, kun näitä 40 000 ihmisen hakemuksia käsitellään. Eli Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita meidän täytyy esittää itsellemme lyhyellä keskipitkällä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä. Sitten molemmat esittelijämme ovat tarkastelleet sitä, millä tavalla käsittelemme maahanmuuttoa ja pakolaiskysymyksiä pitkällä aikavälillä. Onko meillä pakolaisjärjestelmä, joka on uskottava ja katsommeko maahanmuuttoa oikeasta näkökulmasta. Eli ilahtuneena voin todeta, että olemme käynnistäneet tämän mietinnön ja toivottavasti se on osa tätä tärkeää strategiamme. Tänään saamme myös kuulla teidän puheenvuorojanne, teidän ajatuksianne, jotka sitten otamme huomioon omassa työssämme. Joten hyvät kollegat, nyt aloitan päivän ohjelma niin, että molemmat esittelijämme voivat pitää alkupuheenvuoron Roberta Metsola ensimmäisenä. Kerron tästä siis lähinnä teille kansallisille parlamentaarikoillemme. Roberta edustaa kansanpuoluetta ja hän on rinnakkaisesittelijänä maahanmuuttokysymyksessä. Ole hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti, jotta meillä on mahdollisimman paljon aikaa kunnianarvoisten vieraiden puhua täällä tänään. Tiedän, että meillä kaikilla on paljon kysymyksiä toivon, että tänään saamme vähän lisää selvyyttä sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat kollegoidemme mielessä kansallisista parlamenteista. Varmasti olette kanssani samaa mieltä, että tämä on todella kaikkein tärkein aihe meillä käsittelyssä tällä hetkellä. On hienoa, että voimme tavata hätää huippukokouksen päivänä. Siellähän on juuri tämä aihe keskustelun kohteena. Itse asiassa en pysty osallistumaan iltapäivän kokoukseen, koska olen poliittisen ryhmäni johtajille järjestettävässä huippukokouksessa, mutta minua edustaa täällä toinen kollega. Kuten sanoin, tapaamme täällä sen jälkeen, kun jäsenvaltiot eilen ovat sopineet 160 000 henkilön uudelleen sijoittamisesta. Tämä on prosessi, joka on osoittanut, miten jakautunut unioni on, mutta nyt kuitenkin meillä on lopputulos, jos johon voimme olla tyytyväisiä. Nämä eivät ole yksinkertaisesti tilastoja. Kyse on vanhemmista ja lapsista. 160 000 henkeä saa mahdollisuuden tulevaisuuteen. Tämä ei ole asia, joka voidaan jättää huomiotta. Lainsäädäntö. No, tämä on asia, jota olen painottanut kaikissa keskusteluissa, joita on käyty kokonaisvaltaisen lähestymistavan osalta. Aiheesta valmistelen mietintöä kollega Kiengen kanssa. Tätä ei voida tehdä tyhjössä tätä työtä. Lainsäätäjien on ymmärrettävä, miksi ihmiset pakenevat, mitä esteitä he kohtaavat ja miten parhaiten voidaan puuttua tähän asiaan. Jos ei meillä ole kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa huomioidaan kaikki muuttoliikkeen osiot, emme pääse eteenpäin ylipäätään. Jotkut pahoittelevat sitä, että käytämme tuota holistinen kokonaisvaltainen lähestymistapa mutta minä pidän sitä tärkeänä. Muuten me näemme sitä, katsomme sitä yksittäisenä asiana, sisäpoliittisena, ulkopoliittisena tai kehityspoliittisena kysymyksenä. Tämä jaottelun pitäisi loppua. Meidän pitäisi katsoa tätä todella kaikilta kannalta, jotta saamme Euroopan unionin sellaista politiikkaa, joka hoitaa tämän kysymyksen kaikkia puolia. Emme saa pitää Eurooppa enää linnoituksena. Meidän pitää nähdä maahanmuuton realiteetit. Olen itse maltalainen ja uskon, että monet luulivat, että kun ensin liityimme Euroopan unioniin, niin tämä olisi melko nopeasti ohi oleva tilanne. Mutta nyt huomaamme, että tämä ei ole mikään siirtymävaihe, vaan muuttoliike ja siihen liittyvät realiteetit ovat meillä edessä vielä pitkän aikaa. Olen sanonut usein, että tarvitsemme muuta kuin puheenvuoroja. Puheenvuoroja sinänsä, mutta meidän pitää voida kantaa vastuu kaikissa kannanot, kaikista kannanotoista, kaikissa foorumeissa. Minä tapaan vaalipiirin asukkaita usein ja minulla on aina sama viesti. Emme voi yksinkertaisesti poistaa kaikkea rajavalvontaa rajatarkastuksia, mikä voi yksinkertaisesti rakentaa lisää muureja tai aitoja. Uudelleen sijoittaminen on tärkeää, mutta se ei voi olla ainoa tapa eu toimia. Meidän on katsottava pidemmälle ja syvemmälle tätä kysymystä ja toivon, että tämän illan huippukokous ei ainoastaan vahvista sisäministereiden päätöksiä eiliseltä, Mä toivon, että katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen. Katsotaan, miten voidaan siirtyä hätätoimista niistä, joilla toimitaan hätätilanteessa – eteenpäin, katsoa pitkän aikavälin strategiaa yhdessä YK, kansainvälisten kumppaneiden ja muiden maiden kanssa, myös alueella. Tämä haaste on globaali ja siksi tarvitsemme maailmanlaajuisen vastauksen. Ilman vankkaa eurooppalaista lähestymistapaa emme voi edetä. Kaikki kansalaisemme katsovat nyt meitä, vaativat toimia, ja me haluamme vastata kollega Kengen mietinnön kautta. 2014 650 000 kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta. Kasvua 40 prosenttia verrattuna vuoteen 2013. Syyrian tilanteen jatkuminen, Libyan kriisin jatkuminen – tarkoittaa sitä, että meidän järjestelmämme on kovan paineen alla tulevaisuudessakin. Meidän on voitava vastata näihin haasteisiin samalla huolehtien siitä, että virastoillamme on kaikki mahdollisuudet hoitaa tilannetta paikan päällä. Kyse ei ole ainoastaan resursseista, ja tämä on tärkeä seikka. Euroopan virastot tarvitsevat jäsenvaltioiden rakentavassa hengessä tapahtuvaa yhteistyötä, muuten eivät voi tehdä sitä työtä, jota niin kipeästi kaivataan. Minä ymmärrän, että viraston tarvitsee riittävästi hyvin koulutettua henkilöstöä ja riittävää rahoitusta. Tällaiset virastot ovat hyvin tärkeitä, kun luomme eurooppalaista lähestymistapaa muuttoliikkeeseen. Minä tuen kovasti tätä Euroopan komission suunnittelemaa järjestelykeskus lähestymistapaa tässä paketissa – Järjestelmä on saatava toimimaan käytännössä, se on saatava asetettua paikoilleen mahdollisimman nopeasti, jotta konkreettista tukea voidaan antaa jäsenvaltioille. Tietenkin kysymyksiä on paljon. Mitä tarkoitetaan tällaisella hotspot-järjestelykeskuksella? Kymmenen ihmistä ja kymmenen tulkintaa siitä, mikä tällainen järjestelykeskus voisi olla, miten se toimii, mikä sen rooli on. Onko se jonkinlainen suodatin vai vastaanottokeskus? Hoidetaanko siellä eteenpäin hakemuksia, mihin jäsenvaltioon ihmisiä lähetetään. Ja tämän on liityttävä myös siihen, mitä me pidämme turvallisena kolmantena maana. Olen toistanut jatkuvasti tämän prosessin aikana sitä, että mikään järjestelmä ei voi olla uskottava, jos ei ole nopeaa palauttamisjärjestelmää sellaisten ihmisten osalta, jotka eivät kuulu suojelun alaiseksi sellaisissa paketeissa, joista sovimme. Meidän on tiedettävä myös, minkälainen aikataulu tässä on suunnitteilla. Monet kollegat varmasti kysyvät tätä komission edustajilta. Ja yksityiskohdat siitä, miten tämä toimii. Miten virastot voivat auttaa parannetun palauttamisen osalta? Miten voidaan huolehtia siitä, että perheet pysyvät yhdessä? Ja miten suhtaudutaan lapsiin erityisesti? Toivoisin, että valiokuntamme olisi keskeisemmässä roolissa tässä mielessä. Yhteenvedonomaisesti Haluan todella mielelläni kuulla puheenvuoroja täällä tänään. Mielenkiintoista kuulla erilaisia kantoja. Kiitos. Thank you very much, Roberta. Kiitos oikein paljon, Roberta. Cecil Kienge saa suoraan puheenvuoron. Ja kansallisten parlamenttien edustajille sanon vielä, että hän on yhteisesittelijä sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämänpäiväinen keskustelu käydään vain jokunen tunti sen jälkeen, kun pidettiin tärkeä kokous, ylimääräinen huippukokous, joka käsitteli maahanmuuttokysymyksiä. Jäsenvaltioiden oli löydettävä johdonmukainen lähestymistapa tähän siirtolaiskriisiin Euroopassa. Nyt me tuijotamme kiinteästi ministereitä. Me emme voi saada vain puolivillaisia ratkaisuja tai asian lykkäämistä me emme voi juhlia myöskään sitä, että jotkut jäsenvaltiot ovat jättäytyneet vähemmistöön. Puheenjohtaja, selvää on se, että 120 000 siirrettävää henkilöä ei riitä korjaamaan tätä tilannetta. Komission ehdotus ja meidän oma aloitemietintömme Välimeren kysymyksistä, jossa minä ja Roberta Metsola olemme esittelijänä, ehdottaa vakavia toimia. Kaikki nämä toimet olisi hyväksyttävä ja tätä kautta saisimme pohjan tulevalle maahanmuuton hallintapolitiikalle. Hienoa puheenjohtaja, että kuvailitte tilanteen historiallisuutta ja sitä merkitystä, joka tekemällä työllä on. Keskustelemme tänään myös järjestelykeskuksista. Se varmasti on tärkeää. Italia ja Kreikka voivat nyt kantaa tätäkin kautta vastuunsa. Meidän on niin ikään muistettava solidaarisuus muita jäsenvaltioita kohtaan ja ennen kaikkea, jotta järjestelmä toimisi, järjestelykeskuksilla on oltava toisaalta äh, uskottava väestönsiirtopolitiikka ja tässä politiikassa on kunnioitettava ihmisoikeuksia. Olemme tavanneet paljon asiantuntijoita. Tämän ansiosta monet ongelmat järjestelykeskuksien toiminnan osalta voidaan ylittää heidän avullaan. Minä luotan Italian ja Kreikan viranomaisiin ja kuvittelisin, että myös Europol, Eurojust, Frontex ja EASO tekevät oman osansa tässä työssä. Henkilökohtaisesti olen hämmästynyt, että ihmisoikeusvirasto ei ole mukana, perusoikeusvirasto ei ole mukana, vaikkakin parlamentti on usean otteeseen todennut, että yksilöistä huolehtiminen, perusoikeuksien suojeleminen on oltava politiikan keskiössä. Mitä minä sitten odotan tämän päivän keskustelulta? Odotan takeita siitä, että kun kyse on tuhansista miehistä, naisista ja lapsista, jotka päätyvät rannikollemme joka päivä, saavat oikeutensa tunnustetuksi ja heidän arvokkuuttaan kunniansa ei viedä. Ihmiset on identifioittava, heidät on rekisteröitävä, mutta ihmisoikeuksia ei saa polkea. Työn järjestelykeskuksissa on sujuttava niin, että niistä ei muodostu mitään pidätyskeskuksia eikä vankiloita. Ihmiset viettävät näissä paikoissa vain tila, tilapäisen ajan, ohimenevän ajan. Meillä on myös Strasbourgin tuomioistuimen päätös asiasta, joka vahvistaa tämän näkökulman. Sitten minulle hyvin tärkeä kysymys, nimittäin palauttamispolitiikka. En usko, että turvallisten kolmansien maiden määritteleminen tarjoaa meille riittävät takeet turvallisuudesta. Pelkään pikemminkin sitä, että voi syntyä syrjintää toisaalta A-luokan ja B-luokan pakolaisten välillä. Geneven yleissopimus määrää, että hakijan henkilökohtainen tilanne, tilanne on arvioitava, otettava huomioon. Minun oma viestini on hyvin selkeä. Me emme voi ottaa takapakkia oikeuksien turvaamisessa. Toivon, että saamme todellakin yksityiskohtaiset puitteet ja tilanteen kuvauksen ja toivon myös varmistusta siitä, että keskustelussa esille nousevat huolet saavat myös ratkaisunsa. Kiitos. Now on behalf of our national parliaments and Noin, ja sen jälkeen puheenvuoron saa sitten Claude Adam, joka on ulko- ja Eurooppa-kysymysten, puolustuksen, yhteistyön ja maahanmuuton valiokunnan jäsen Luxemburgin parlamentista. Olkaapa hyvä. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, suurella ilolla sanon olla täällä puhumassa. Tänään se on minulle suuri kunnia. Edustan ulko- ja Eurooppa-asioiden valiokunta, joka käsittelee myös puolustusta, yhteistyötä ja maahanmuuttoa. Kyseessä on maahanmuuttokysymykset, jotka ovat erittäin tärkeitä ja kaikki tiedätte myöskin, miten kiireellisiä ne ovat. Valiokunta, jossa olen jäsenenä, vastaa myös ulkoasioista ja Eurooppa-kysymyksistä, mikä muodostaa todellisen edun meille. Vastuumme yhteistyökysymyksissä mahdollistaa sen, että voimme myös tarkastella niitä perustavanlaatuisia syitä, jotka johtavat maahanmuuttovirtoihin. Vaikka me emme puollakaan tällaista turvallisuuslähtökohtaista lähestymistapaa kysymykseen, niin siitä huolimatta meidän täytyy kiinnittää huomiomme erityisesti salakuljettajien toimintaan Välimerellä. Luxemburgissa olemme Euroopan parlamentin kannalla siinä, että meidän täytyy saada aikaiseksi kokonaisvaltainen lähestymistapa näihin kysymyksiin. Integroitu vastaus, solidaarisuus ja vastuu ovat ne kolme periaatetta, joiden mukaisesti meidän täytyy nivouttaa vastauksemme tähän kysymykseen ja sen Luxemburgin puheenjohtajavaltio, kuten myöskin Euroopan neuvosto, pyrkivät yhdessä tekemään. Ilahtuneena voin todeta, että voimme luottaa Euroopan parlamenttiin ja erityisesti libevaliokuntaan tässä yhteisessä taistelussamme jälleen kerran. Ja jälleen kerran saamme siis nähdä sen, että me olemme kaikki riippuvaisia toisistamme ja meillä on solidaarinen tehtävä edessämme. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionin riippumattomuus on Euroopan rakentamisen ytimessä. Meidän täytyy rakentaa sitä yhdessä, konkreettisesti, luoden ensin solidaarisuuden se on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista Robert Schuman yritti välittää toukokuussa 1950, kun hän ehdotti äh, hiil- ja aloittamista. Tämä on ollut kaikkein paras tapa rakentaa Eurooppaa. Tänä päivänä solidaarisuus, jota Schuman ja Monet ajoivat, on olemassa jo monella eri tavalla. Meidän täytyy kuitenkin muistuttaa siitä periaatteesta myös muilla aloilla, erityisesti maahanmuutossa. Tänä päivänä meillä on solidaarisuusvelvoite suhteessa maahanmuuttovirtoihin. Meillä on myös vastuu ottaa vastaan ihmisarvoisesti niitä, jotka hakevat turvaa meidän alueeltamme. Kuten myöskin muissa parlamenteissa, maahanmuuttokysymykset ja pakolaiskysymykset on otettu esille usean otteeseen ja olemme käsitelleet sitä myös ulkoministerimme ja muiden eh, kansainvälisten ja eurooppalaisten vastuuhenkilöiden kanssa. Meidän sitoumuksemme on kahdenlainen. Meidän täytyy ottaa vastaan maahanmuuttajia ja samalla täytyy pyrkiä löytämään eurooppalaisia ratkaisuja kysymyksiin. Nämä kahdenlaiset haasteet, jotka tästä seuraavat, eh, muodostuvat ensinnäkin siitä, että meidän täytyy saada henkilöt nopeasti työmarkkinoille ja toiseksi maahanmuuttovirrat eivät suinkaan tyrehdy lähitulevaisuudessa ja siitä syystä meidän täytyy pyrkiä löytämään myös keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisuja. Haluaisin myös korostaa sitä, että todellinen kokonaisvaltainen ratkaisu maahanmuuttovirtoihin on sellainen, joka sisältää kaik- vuoropuhelut kaikkien eri toimijoiden kanssa yhteiskunnassa niin, että niin otetaan maahanmuutto esille. Tästä syystä Luxemburgin parlamentin valiokunta järjestää ensi viikolla kahdeksan organisaation, kahdeksan kansalaisjärjestön kanssa kokouksen ensi viikolla. Ja puheenjohtajakautemme aikana parlamenttimme on jo ottanut nämä asiat esille eurooppalaisella tasolla. Näin ollen maahanmuuttokysymykset olivat esillä ulkopoliittisessa kokouksessamme ja myöskin Luxemburgissa pidetyssä yhteisessä kokouksessa, joka pidettiin 4-6.9. Näiden konferenssien lopputulokset ottavat esille sen, miten tärkeä kokonaisvaltainen ratkaisu on. Päätelmissään kansallisparlamentit ja Euroopan parlamentit vetoavat siihen, että jäsenvaltioiden tulisi jatkaa eurooppalaisen maahanmuutto- suunnitelman täytäntöönpanoa. Suunnitelma, jonka komissio on esittänyt ja jonka tavoitteena on estää salakuljettajien toiminta, sellaisten salakuljettajien, jotka vaarantavat ihmishenkiä. Lisäksi on tärkeää vahvistaa Euroopan unionin ja alkuperämaa, kuten myöskin kauttakulkumaiden välistä yhteistyötä, varsinkin kun tarkastellaan massiivisten maahanmuuttovirtojen määrää me emme voi pelkästään toimia pelastaen ihmishenkiä merellä. Meidän täytyy Euroopan unionin ja jäsenvaltiona kerittää yhteinen lähestymistapa, joka perustuu vastuuseen, solidaarisuuteen ja vastuuseen, joka on jaettu eri jäsenvaltioiden välillä, niin että voimme päästä myöskin YK asettamiin kehitystavoitteisiin, jotta voitaisiin ratkaista tämä ongelma sen juurilla. Solidaarisuus täytyy ottaa käyttöön jäsenvaltioiden kautta, varsinkin niissä, joissa paineet ovat kaikkein suurimmat. Lisäksi vaaditaan sitä, että pitää löytää kestävä ja tehokas mekanismi Euroopan unionin sisällä, joka oikeudenmukaisesti siirtää väestöä ja saa aikaiseksi sisäiset siirrot. Lopuksi konferenssissa parotetaan sitä, että Syyrian konfliktin lakkaaminen ja lähi kuten myöskin Pohjois-Afrikan tilanteen vakauttaminen on aivan elintärkeää tässä suhteessa. Sitä syystä meidän mielestämme on ehdottoman tärkeää luoda myöskin turvallisten maiden luettelo, samalla ottaen huomioon se, minkälaiset turvapaikanhakijoita meillä on ja pyrkiä saamaan aikaiseksi sellainen sitova eurooppalainen mekanismi, joka ryhtyy toimimaan, kun Dublinin järjestelmä lakkaa. Luxemburgin puheenjohtajavaltio palaa maahanmuuttokysymyksiin varsinkin COSAC-kokouksessa 30.11.–1.12. ja se on myöskin esityslistalla humanitaarisen avun ja pitkän aikavälin ratkaisun etsinnässä silloin, kun yhteistyö kokouksia pidetään kehityskysymyksissä joulukuussa. Kuten puheenjohtaja Juncker totesi unionin tilat puheessaan syyskuussa Strasbourgissa, nyt on korkea aika ryhtyä hallinnoimaan pakolaiskriisiä. Vaihtoehtoja ei ole. Toivon, että nyt Brysselissäkin kokoontuvat valtion ja hallitusten päämiehet kuulevat tätä viestiä ja että Euroopan parlamentti ja kansallisparlamentit osoittavat sitä solidaarisuutta, jota vaaditaan. Neuvosto on tehnyt päätöksiä, jotka ovat menossa hyvään suuntaan, vaikka puheenjohtajavaltio olisi toivonut pääsemme pidemmällekin. Euroopan unionin jäsenenä oleminen merkitsee sitä, että ei voi rajoittua siihen, että vain otetaan eikä anneta mitään, että voidaan vain hyötyä eduista sen lisäksi täytyy myös olla mukana auttamassa, kun se osoittautuu tarpeelliseksi. Euroopan unioni osoittaa nyt solidaarisuutensa ja meidän ainoa vaihtoehtomme on taistella kansallista egoismia vastaan. Meidän täytyy huomioida se, että oikeus turvapaikkaan on perusoikeus ja meidän täytyy noudattaa näitä perusoikeuksia. Ja lopuksi haluaisin vielä puhua Schengenistä. Tuo pieni luksemburilainen kylä, joka on Saksan, Ranskan ja Luxemburgin välillä niin nopeasti, nopeasti kehottaa puheenjohtaja. Luulin, että minulla on 10 minuuttia sanoa puhuja. On johtanut, sen nimi on johtanut siihen, että voimme pitää sitä yhtenä kaikkein suurimmasta onnistumisista Euroopan unionista. Sen tulevaisuus ei kuitenkaan ole varma. Florian Filippo FNn puheenjohtaja ja eurooppalaiset puheenjohtajat, jotka kävivät Schengenissä muiden Front National-puolueen jäsenien kanssa, halusivat juhlia siellä sitä, että kansalliset rajat otetaan käyttöön Euroopan unionissa. Luxemburg tuomitsi tällaisen provokaation, koska arkipäivässä miljoonat eurooppalaiset saavat nauttia äh, siitä, että voivat liikkua vapaasti unionin rajalla, unionin rajojen yli. Ja jos sallitte, niin tässä yhteydessä haluaisin huomata, että Front Nationalin vierailu Luxemburgin sai vastaansa noin 60 henkilöisen vastaanottokomitean, jossa Robert Goebbels oli johdossa, joka vuonna 1985 oli itse allekirjoittamassa sopimuksen, jonka 30-vuotispäivää tänä vuonna juhlittiin, ja kollegani tässä vieressä oli myöskin mukana siellä. Voin vakuuttaa teille sen, että Luxemburg jatkaa ehdottomasti sillä tiellä, että me pyrimme takamaan maahanmuuttajien turvallisuuden ja me emme missään tapauksessa anna kansallismielisten tavoitteiden vahingoittaa näitä, näitä tavoitteita. Meidän pitää ihmisoikeusella, ihmisarvoisella tavalla ja oikeudenmukaisella tavalla rakentaa unionimme edelleen. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitoksia, että keskeytin teidät. Halusin vain varmistaa sen, että myös ensi kierroksella kaikki pitäytyvät 10 minuutin puheenvuorossa, jotta 10.40 sitten voimme ryhtyä keskustelemaan mahdollisimman paljon näistä kysymyksistä. Tehän olette kaikki tulleet tänne paikan päälle tänään keskustelemaan asioista. Halusin varmistautua siitä. Joten nyt sitten päästään ensimmäiseen osioon. Oikeus- ja sisäasioiden viraston rooli tässä järjestelykeskuskysymyksessä. Osasioiden ministeriöiden kokous käsitteli asiaa ja kun komissio ehdotti tätä ja sitten jälleen uudelleen heinäkuussa kun komissaarista selvensi, erityisesti Italialle, mutta ei juurikaan Kreikalle, niin parlamentaarikot ja MEPit täällä esittivät kysymyksiä sen suhteen, mitä virasto tekisi ja mitä jäsenvaltiot siihen panostaisivat. Kyseessä on erittäin näkyvä osa siitä, millä tavalla Euroopan unioni osoittaa solidaarisuuttaan. Se näkyy televisioissa, se on ensimmäinen humanitaarinen vastaus kysymykseen ja se on erittäin tärkeä osa tätä koko palapeliä väestönsiirroissa ja sisäisissä siirroissa ja tärkeä Kreikalle ja Italialle. Eli viraston paikalla, virastot ovat paikalla ja nyt on hyvä tilaisuus kysyä niitä, millä tavalla viemme työtä eteenpäin. Eli jos haluaisitte kertoa siitä, että Niin, meillä on tämä järjestelmä kysymysten esittämiseen 10.40 eteenpäin. Teillä on vihreä kortti, jos olette kansasta parlamentista. Kirjoittakaa nimenne siihen ja antakaa se täällä vahtimistarille, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Tai vaihtoehtoisesti nostakaa vain kätenne ylös. Ja sihteeristö pyrkii sitten tunnistamaan teidät. Mepit viittovat vain. Mehän tunnemme teidät, mutta koska emme tunne kaikkia kansallisten parlamentaarikkojen nimiä, niin jos voisitte täyttää tällaisen kaavakkeen silloin, kun muut puhujat puhuvat, niin sitten voimme antaa teille puheenvuoron kello 10.40 eteenpäin. Ensinnäkin Home pääosaston pääjohtaja Marta Siigan – Saa käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Uh, good morning. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvää huomenta arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kansallisten ja Euroopan parlamentin jäsenet ja kollegat virastoista. Olen todella iloinen, että valitsitte tämän aamun kokousajan käsittelemään järjestelykeskuksia. Se on todella tärkeä aihe. Järjestelykeskukset Italiassa ja Kreikassa. Haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja myös kiittää Euroopan parlamenttia teitä siitä, että piditte tervetulleena sitä, että annetaan järjestelykeskusten kautta erityistukea jäsenvaltioille, joihin tulee paljon siirtolaisia päätöslausemassa 10. syyskuuta. Lähden selvittelemään järjestelykeskusten ajatusta, mutta palaan ensin vähän aikaisempien puhujien puheenvuoroihin. Haluaisin vähän muistuttaa kokonaiskuvasta koko tilanteesta ja muistuttaa siitä, että komission, tämän komission aluksi komission puheenjohtaja Juncker tuli Euroopan parlamenttiin esittelemään kymmenen prioriteettia ja yksi kymmenestä prioriteetista oli muuttoliike. Toukokuussa tänä vuonna Euroopan komissio esitti muuttoliikeagendansa ja todella Euroopan muuttoliikeagenda ei koske ainoastaan tilanteita lyhyen aikavälin prioriteetteja, vaan se on kattava tasapainoinen lähestymistapa, kokonaislähestymistapa. Miten voidaan hyvin hallinnoida muuttoliikettä, käyttää potentiaalia hyväkseen, käsitellä eri näkökantoja ulkoisia ja sisäisiä sekä keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä lähikuukausien ja vuosien aikana. Joten se, että teillä on tällaisia kokouksia säännönmukaisesti, että käsittelette kokonaisvaltaista lähestymistapaa, on todella hyvä asia, kuten täällä arvon jäseneni jo sanoivat. Me teemme tätä työtä edelleen, mutta tiedämme kaikki, että tällä välin on syntynyt kriisi, jota ei ennen ole nähty. Erilaisia syitä on sen taustalla. Osittain nämä syyt ovat meistä riippuvaisia, osittain eivät. Ja nyt teemme kaikkemme, jotta voimme tämän tilanteen, kriisitilanteen ratkaista. Kaikki toimijat Euroopan unionissa toimivat hyvin dynaamisesti tällä hetkellä. Luxemburgin puheenjohtajakaudella on ollut jo neljä sisäministereiden tapaamista. Viime viikolla oli kokous eilen, kuten jo mainittiin, hyvin tärkeitä päätöksiä siellä tehtiin solidaarisuuden ja uudelleen sijoittamisen osalta. Ja tänään Eurooppa-neuvosto palaa siirtolaiskysymyksiin. Niistä keskusteltiin jo valtioiden ja hallitusten päämiesten kesken huhtikuussa ja merkittävässä tapaamisessa kesäkuussa. Te myös Euroopan parlamentissa ette tietenkään puhu ainoastaan kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta ja muuttoliikeagendasta kaiken kaikkiaan, vaan haluatte keskustella myös menettelytavoista siitä, miten suhtaudutaan meidän esittämämme pakettiin, jolla pyritään ratkomaan kriisiä. Kriisin synnyn jälkeen olemme jo esittäneet pakettien täytäntöönpanoa. Haluamme, että ne saadaan nopeasti käyttöön. Eilen live-valiokunnassa saitte esittelyn toisesta paketista ja yksi tekijöistä oli selitys selvitys, joka liittyy juuri tähän uudelleen sijoittamiseen ja tähän siirtojärjestelmään, miten se saadaan käyttöön, ja järjestelykeskukset liittyvät juuri tähän. Eilen ministerineuvostossa tämä aihe oli myös esillä, ja nyt haluaisin vain ihan lyhyesti anna selityksen siitä, mitä järjestelykeskus lähestymistapa tarkoittaa, koska tähän liittyy monenlaisia ajatuksia. Tämä on tällainen operationaalinen lähestymistapa. Siinä pyritään katsomaan, miten virastot voivat antaa tukea jäsenvaltioille, joihin tulee paljon painetta ulkorajoille siirtolaisvirtojen takia. Tämä liittyy siihen, miten virastot tekevät yhteistyötä niiden jäsenvaltioiden eteen, jotka altistuvat erityisen suurelle paineelle. Ja tämä muutto liikeagendassakin esitetty, että nämä järjestelykeskukset liittyvät kriisitilanteisiin. Frontex, EASA, Europol, R, just virastot antavat yhteistyössä tukea näille eturintamassa oleville jäsenvaltioille. Virastojen asiantuntijatiimejä koordinoidaan koordinointikeskuksesta, sellaisesta keskuksesta, jossa kaikkien virastojen toimet ja kansallisten asiantuntijoiden toimet keskitetään. Euroopan unionin alueellinen työryhmä Task Force perustetaan jokaisen kyseisen jäsenvaltion. Keskus on vastuussa koordinoinnista kansallisten viranomaisten kanssa. Järjestelykeskus kattaa kokonaisen ketjun maahanmuutossa. Asiantuntijat auttavat tunnistamaan, rekisteröimään ja keräämään sormenjälkiä. Lisäksi autamme sen jälkeisissä prosesseissa maahanmuuton osalta, jotta voidaan nopeasti käsitellä turvapaikkahakemukset, tukea palauttamisprosessia ja auttaa tutkinnassa ja auttaa löytämässä salakuljetusverkostoja. Kaikki koordinoidaan siis yhteen paikkaan. Työssä autetaan myös tämän väliaikaisen uudelleen sijoittamisjärjestelmän täytäntöönpanoa. Frontex huolehtii siitä, että kun yksilöt tulevat, heidät tunnistetaan, rekisteröidään, saadaan heidän sormenjälkensä. Frontex huolehtii myös tuesta – kun kuullaan siirtolaisia ja saadaan tietoa tilanteesta ja voidaan myös taistella ihmissalakuljetusta vastaan. Yksilöt kanavoidaan sitten joko palauttamisjärjestelmään tai turvapaikka- tai uudelleen sijoittamisprosessiin. Näin tarvitaan tietoa, rekisteröintiä ja sitten valmistellaan tällaiset tapauskohtaiset asiakirjat, myös liittyen uudelleen sijoittamiseen. Europol tukee tiedon keräämistä, joka on tarpeen, jotta voidaan tutkia salakuljetusverkostoja ja Eurojust täydentää tätä työtä tarpeen vaatiessa. Frontex on mukana antamassa tukea ennen palauttamista ja tukemassa palautuslentojen menettelyjen yhteydessä. Mikä on täytäntöönpannon taso tällä hetkellä? Muuttoliikeagendan hyväksymisen jälkeen on tapahtunut merkittävää edistystä, mutta kuten aikaisemmin jo sanoin, kriisi, asioiden kehittyminen on auttanut nopeuttamaan toimia ja varmasti virastojen edustajat varmasti voivat tänään antaa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, mitä paikan päällä tapahtuu. Paljon on jo tehty Kreikan ja Italian osalta. Komissiossa 21. syyskuuta järjestettiin työpaja, joka liittyy sisäisteen siirtämisen ja uudelleen sijoittamiseen. Ja Kreikka ja Italia olivat esittämässä toimintaohjelmiaan tässä yhteydessä – ja siihen liittyi osittain myös järjestelykeskusten täytäntöönpano. Tämä oli jäsenvaltioille järjestetty työpaja, joka mahdollisti sen, että selvitettiin, mitä tapahtuu Italiassa ja Kreikassa, mitä siellä tarvitaan ja miten jäsenvaltiot voivat saada riittävää tietoa siitä, miten voidaan auttaa. Tässä on vain sanottava, että päätökset on hyväksytty, jotka liittyvät uudelleen sijoittamiseen, joten ensimmäiset toimet voivat toteutua ensimmäinen kymmenettä jälkeen, kun päätös on tehty ihan hiljattain. Italian tilanne. Italian osalta järjestelykeskus, alueellinen EUn task force-työryhmä on luotu Sisilian Kataniaan. Yhteyshenkilöt on saatu liikkeelle Frontexista, EASOsta ja Europolista. Eurojust on ollut yhteydessä Katalanian oikeuslaitoksiin ja sisäministeriöiden poliisin ja Kadedi Finansan edustajat ovat myös läsnä tässä työryhmässä. Italian osalta neljä järjestely keskusta tai tällaista maan tuloa paikkaa on nyt voitu todeta. Ensimmäiset vastaanottokeskukset on luotu, kokonaiskapasiteetti on 1500 henkeä ja tiedämme, että pari lisävastaanottokeskusta luodaan vuoden loppuun mennessä Augustan ja Tarantoon käsittääkseni. Kreikassa työ on käynnissä järjestelykeskus lähestymistävän toteuttamisessa. Työryhmä, koordinointiryhmä luodaan Pireuksen Frontexin yhteistoimistoon, joka siellä jo on. Me, komissio ja virastot, arvioimme Kreikan tilannetta ja järjestelykeskustiimit saadaan liikkeelle piakkoin. Uskoakseni olemme saaneet tärkeää tietoa maanantain työryhmäkokouksessa – ja työ, jotta saadaan nämä toimintasuunnitelmat päätökseen monempien maiden kanssa, on nyt käynnissä. Meidän on saatava nämä suunnitelmat päätökseen, jotta saamme kokonaiskuvan tilanteesta. Ja Kreikan osalta tämä työ on myös käynnissä. Kreikasta voin sanoa ainoastaan, että viimeaikaiset kehitykset, no luultavasti kollegat puhuvat tästä lisää, mutta Frontex on jo paikan päällä – yhteistä Poseidon tointa varten. Virastolla on 85 henkilöä siellä. Ja lisää on luvassa. EASON kanssa, turvapaikka-asioiden tukiviraston kanssa, päätetään, saada tämä työpäätöksen vähitellen. Ja siellä on lisähenkilöitä myös Egan saarilla rekisteröintiä varten. Me jatkamme läheistä yhteistyötä Kreikan viranomaisten kanssa, jotta järjestelykeskukset saadaan käyttöön mahdollisimman pian näiden uudelleen sijoittamistoimien takia. Meidän virkamiehemme saada myös paikalle antamaan suoraa apua. Yhteenvedonomaisesti mielestäni sekä Kreikan että Italian kannalta tärkeää on se, että järjestelykeskus lähestymistavan toteutumiseksi on pyrittävä sataprosenttisen tunnustamiseen ja sormenjälkien keräämiseen ja sitten siirtoon muiden jäsenvaltioiden suuntaan. Me teemme edelleen läheistä yhteistyötä Italian Kreikan kanssa, jotta voimme huolehtia siitä, että tästä hankkeesta tulee menestys, syön tarpeen, jotta voidaan ratkaista kriisi. Mutta lopuksi ja tähän päättäisin puheenvuoron, jotta kollegat ehtivät puhua ja saan kuulla teidän kommenttejanne kysymyksenne. Me puhumme kriisitilanteesta. Me puhumme siitä, että ministerit ja hallitusten ja valtioiden päämiehet tekevät päätöksiä. Meidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että jotain tapahtuu paikan päällä. Kriisitilanne on ratkaistava, koska tämä auttaa meitä palaamaan – tähän muuttoliikeagendan pääkysymyksiin, että voidaan avoimemmin ja kattavammin lähestyä koko muuttoliikettä, nähdä siirtolaisuus mahdollisuutena, potentiaalina. Samalla ottaen huomioon jokaisen henkilökohtainen menneisyyshistoria. Tämä on pidettävä mielessä, kun puhutaan kriisistä, koska tällä hetkellä elämme kriisitilannetta. Se on ratkottava. Meidän kaikkien on tehtävä tässä yhteistyötä. Mutta sen lisäksi meillä on kunnianhimoinen muuttoliikeagenda, jossa halutaan kokonaisvaltainen lähestymistapa ja jossa katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen. Tärkeää on, että työstämme tätä tulevia vuosia ajatellen. Yksi tärkeä asia ehkä vielä, joka saattaisi olla tärkeä teille, kun pohditte, mitä kysymyksiä haluatte esittää. Nämä järjestelykeskukset ovat hätätilanteita varten luotuja järjestelmiä. Lisäksi meidän on huolehdittava siitä, että kuten muuttoliikeagendassa sanotaan ja kuten kanssa Euroopan parlamentin kanssa haluamme valmistella hyvää lainsäädäntöä niin kuin tehtiin turvapaikkajärjestelmän osalta. Tärkeää on, että täytäntöön pannaan eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Toinen paketti jota työstettiin myös edellisen parlamentin aikana, koska täytäntöönpano koko järjestelmän osalta on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan välttää tulevat kriisit. Joten työtä tehdään monella saralla. Hätätilanteet ovat erikseen, mutta lisäksi meidän on katsottava kokonaisvaltaisemmin koko asia ja tätä työtä me teemme. Kiitos. you very much and uh, I should also mention that Kiitoksia kovasti. Haluan myös mainita sen, että yksi näistä suurista kysymyksistä oli tämä primäärinen ö, siirtomekanismi, ei vain tilapäinen mekanismi. Ja nyt Mario Morconi Italian parlamentista. Järjestökeskustyö on miltei kaikki tehty Italiassa ja jos haluamme ymmärtää sen realiteetteja, niin annan puheenvuoron nyt edustaja Morkoonelle. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olen seurannut näitä esityksiä suurella mielenkiinnolla ja näin alkuun halusin valiokuntaa huomioivan sen, mitä on tapahtunut muutaman viimeisen vuoden ajan. 300 000, 3000 ihmistä on pelastettu ja tänä vuonna 21.9. asti on 29 000 ihmistä jo pelastettu merestä. Tänään viikonloppuna jo pelkästään 6 000. Sanon tämän en suinkaan mitenkään arrogantilla tavalla mutta olemme antaneet turvapaikan yli sadalle tuhannelle ihmiselle. Meillä on paljon yksimatkavia alaikäisiä ja olemme ryhtyneet toimiin kansallisella tasolla. Kansallisella tasolla tehnyt päätöksen puitteissa olemme päättäneet ne parametrit, jonka mukaisesti noita vastaanottokeskuksia hoidettaisiin eri alueilla Italiassa. Olemme kovin ylpeitä integraatiossa olevista hyvien käytäntöjen määrästä. Nämä ovat näitä yhteisiä kuntatason hankkeitamme. Meillä on myöskin parantu tilannetta vastaanotossa viimeisen muutaman vuoden ajan. Olemme saaneet siirtyä 10 15 000 ihmiseen, jo, 10 15 000 ihmistä yli 100 000 henkilön, jotka ovat saaneet paikan. Ja ministeri Alfano, sisäministeri, on ottanut esille uusia hankkeita. Nyt haluamme kasvattaa infrastruktuuriamme yhä enemmän. vastaanottoinfrastruktuuria nimittäin tänä vuonna on erityisesti painettu kaasupolinta tässä suhteessa. No sitten tämän päivän kysymyksiin siirtyminen. Eilen oli neuvostokokouksessa ja sen pettymyksen jälkeen, joka seurasi edellisen neuvoston kokouksia, niin ennen kokous löysi jo ratkaisun, vaikka se nyt ei ole täysin tyydyttävä. Sillä emme onnistuneet samanaikaiseksi yksimielisyyttä 120 000 ihmisen siirtoon niiden 40 000 lisäksi, josta päätettiin jo 16.9. Eli nyt itse täytäntöönpano peli alkaa sen suhteen, mitä Junckerin suunnitelma sisältää, ainakin kun tarkastellaan sen ensimmäistä osaa. Ja varsinkin järjestelykeskuskysymys on siinä voimakkaasti esillä. Aivan kuten vaadittiin, olemme kunnioittaneet sitä edistystä, joka on saatu aikaiseksi. Olemme saaneet luotua yhteiset koordinaatiokeskukset. Siitähän näissä järjestelykeskuksissa on kysymys. EASO ja Frontex ovat työstäneet tätä nyt jo jonkun aikaa yhdessä kanssamme sekä Roomassa että Sisiliassa, jossa maahanmuuttaja tulee maihin. 16. päivä Lampedusassa ryhdyttiin työstämään myöskin tätä uutta menetelmää. Ja haluaisin tämän lisäksi todeta, että viime perjantaina 114 ihmistä tuli Lampedusan miehiä, naisia, lapsia Eritrean alueelta. Tunnistimme heidät, heidät rekisteröidään nyt. EAS ja Frontex ovat paikalla, hekin ovat saaneet tämän nähdä ja mitä ihmiselle voidaan nyt tarjota? Yksikään maista tähän mennessä ei ole sanonut, että niille tämä uudelleen sijoittaminen sopisi. Ranskan ja Ruotsin kollegoiden kanssa on puhuttu. Sieltä ehkä saadaan apua mutta ei voida pyytää ihmisiä toimimaan yhteistyössä, jollei samanaikaisesti sitten huolehdita siitä, että kaikki ovat tasaveroisessa asemassa, kun puhutaan palautuksesta tai sisäisistä siirroista. Lisään tähän kaksi yksityiskohtaa sen mukaisesti, mitä Kienke totesi. nykyisin on aivan muodissa puhua turvallisista maista. Italia ei aio tällaista luetteloa tehdä, ja minä sanon tämän nyt julkisesti tällä foorumilla. Jos komissio aikoo laatia luettelon turvallisista maista, niin silloin me tietysti noudatamme komission päätöstä, niin kuin olemme aina tehneet, mutta Italia kyllä on kovin hämillään koko ajatuksesta siitä, että on olemassa erilaisia luokkia maita. Syyrialaiset ja eritrealaiset ansaitsevat kansainvälistä suojelua ja kaikki muut ovat talouspakolaisia. No tietysti asiaa voidaan näinkin katsoa, mutta minun on vaikea uskoa sitä, jos katsotaan artiklaa 10 Italian perustuslaissa. Minun on vaikea sanoa, että irakilainen tai afganistanilainen ei saa edes pyytää kansainvälistä suojaa. En minä sitä voi hyväksyä. Minun on vaikea hyväksyä sitä, että somalialaisella ei ole samaa oikeutta pyytää kansainvälistä suojelua. Ja vaikea on uskoa myös sitä, että nigerialainen, jota on sorrettu uskonnoista syystä, ei saisi edes tilaisuutta kertoa omaa tarinaansa. Minä pyrin vain ottamaan esille kysymyksiä, joilla on vaikutuksensa silloin, kun puhutaan oikeuksista ja velvollisuuksista. Ja toinenkin asia, jossa olen edustaja Kienken kanssa samaa mieltä, on se, että kun puhutaan pidätyskysymyksistä, niin tietysti täytyy tietää, kenestä on kysymys ei voida hyväksyä sitä, että henkilö tulee maahan, jolle ei kerro kansallisuuttaan. Meillä on ollut vaikeuksia eritrealaisten ja syyrialaisten kanssa, koska, koska Italia heille on ollut usein kauttakulkumaana ja väkivallan, äh, vallan, voimankäyttö anteeksi, on ollut kovin arkaluntoinen kysymys, kun puhutaan ihmisistä, jotka ansaitsevat kansainvälistä suojelua, mutta jotka eivät halua kertoa omaa kansalaisuuttaan. Tässä tietysti sisäistä siirrosta on apua, koska henkilöille voidaan sanoa, että tunnus, tunnistakaa itsenne, älkää aiheuttako hankaluuksia, olemme valmiita auttamaan teitä menemään maahan, jossa teidän yhteisönne on, jossa teidän sukulaisenne ovat, jos suostutte sisäiseen siirtoon tunnustetut henkilöt, joille on tehty terveystarkastukset, jotka ovat saaneet oikeudellista apua. Ja jotka annavat turvapaikkaa, siirretään tavallisiin vastaanottokeskuksiin minun maassani. Tämän sanon siitä syystä, että kukaan ei kuvittelisi, että meillä näitä henki, nämä henkilöt ovat pidätettyinä siihen mennessä Äh, tai siihen asti, kunnes tämä turvapaikanhakuprosessi on viety päätökseen. Luonnollisesti annan teille kaiken mahdollisen tiedon, mitä haluatte vastaanottokeskuksistamme, mutta kukaan ei saa ajatella sitä, että ne henkilöt, jotka ovat pyytäneet turvapaikkaa, ovat ilmaisseet kansalaisuutensa ja identiteettinsä. ja että heitä ei voitaisi laittaa pelkästään vastaanottokeskuksiin, jos meillä sellaisia on maassa, niin, niin tietysti jotkut saattavat sieltä paeta, mutta tilanne on erilainen niiden kohdalla, jotka eivät hae turvapaikkaa tai eivät ilmaise henkilöllisyyttään ne henkilöt laitetaan hallinnollisiin pidätyskeskuksiin, sillä ei voida hyväksyä sitä, että omaa henkilöllisyyttä ei kerrota, ei tarjota henkilötietoja silloin, kun toisen maan alueelle on tullut. Eli tässä kohdin haluamme ilmaista sen aivan selvästi. Kukaan ei saisi kuvitella, että Italia ja Kreikka jotka ovat käsitelleet tätä valtavaa kärsimystä näin pitkään. Olemme itsekin joutuneet kärsimään, koska meihin kohdistuu niin suuri maahanmuuttopaine. Emme aio muuttua miksikään pidätyskeskuksissa, jossa maahanmuuttajia säilötään. Koska meillä on myös muita maita, ja Olen vakuuttunut siitä, että tarvitaan yhteistä politiikkaa tällä alueella. Uskon yhteisiin ponnistuksiin. Kuitenkin eilen saatiin selkeästi nähdä, että jotkut erottautuvat joukosta. Ja minä olen aika hämmentynyt ja huolissani siitä, että näin tehtiin julkisella foorumilla. Luonnollisesti komissio kiinnitti erityistä huomiota siihen, mitä me sanoimme, ja parlamentti on kiinnittänyt siihen huomiota. Ja meidän tekemisemme on kritisoitu. E soprattutto ai confini con, con l'Ungheria. E sinceramente ja näin on tapahtunut. No, katsotaan myös sitä, mitä Unkarin rajoilla tapahtuu. Sitäpä ei ole kritisoitukaan. Ja minua Euroopan kansalaisena kyllä satuttaa se, kun saan nähdä näiden asioiden tapahtuvan. Olemme aina olleet sitä että tällaista ei voisi tapahtua. Ja että näitä ei voitaisi hyväksyä. Puhun siis rehellisesti ja vapaasti siitä, mitä me ajattelemme ja mitä aiomme tehdä. Ja toistan, olen valmis käsittelemään kaikkia kysymyksiänne. Olen valmis toteamaan, että Italia on täysin vakuuttunut, kuten moni muukin jäsenvaltio, että tarvitsemme yhteisen lähestymistavan. Ja lopuksi otan esille yhden kiistanalaisen kysymyksen. Olen varma siitä, että Dublinin yleissopimus on kuollut ja kuopattu. Aina voimme kirjoittaa virallisen dokumentin, jossa todetaan, että Dublinin sopimus on edelleen lainsäädäntöjä olemassa, mutta historia on sen pyyhkinyt pois. Se, mitä Balkanilla on tapahtunut, on johtanut siihen. Ja sisäiset siirrot, jos niistä tulee pysyvä mekanismi, niin silloin meillä on ensiaskel jo uuteen toimintaan. Meidän täytyy luoda uusi mekanismi, ja rakentaa se riippumatta kansallisuusmielisyydestä. Myös Italian puheenjohtajakauden aikana pyrimme käsittelemään koko tätä kysymystä, joka koskee kansallista egoismia, mutta eurooppalaiset ystävämme eivät lotkauttaneet sille korvaansa. Thank you very much, Mr. Marconi, and we need to hear... Niin, saimme nyt kuulla tämän suoran eturiveistä. Kiitoksia, arvostamme kovasti teidän työtänne. Ja se ehdottomasti rikastuttaa myös tämän valiokunnan työtä. Kiitoksia myös tuosta rehellisyydestä. Sitten Maitse Siegen mainitsi erilaiset virastot, jotka työskentelisivät näiden järjestelykeskusten parissa. Ja yksi tärkeistä kysymyksistä on se, että monet virastot ovat nyt jo töissä yliajalla ja ylikierroksilla Kollegat ovat esittäneet kysymyksen siitä, miten tämä oikeastaan käytännössä toimisi. Ja seuraava puhuja on Jean-Pierre Chembri. Hän ehkäpä kertoisi meille siitä, millä tavalla näitä kuiluja voidaan tässä tukkia tässä järjestelykeskuskysymyksessä. Olkaa hyvä. German, um... Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Minulla on kunnia olla tänään paikalla tarjoamassa päivitettyä tietoa työstämme ja erityisesti järjestelykeskuksesta. Alkuun haluaisin tarjota hieman faktatietoa ja uusimpia tietoja. Meillähän on varhaisvaroitusjärjestelmä, sellaista tietoa me tarjoamme kuukausittain. Kun katsomme viime, viimeisintä kuukautta, niin yli 148 000 hakemusta esitettiin turvapaikasta. Miksi tämä on merkittävä luku? Se edustaa kahta ja puolta kertaa sitä määrää, jonka näimme elokuussa 2015. Lähestulkoon 10 000 näistä elokuussa on ollut yksi matkustavia alaikäisiä. Jos nyt katsomme kokonaislukuja tammikuusta elokuuhun kahdeksan kuukauden aikana, niin yli 720 000 turvapaikkahakemusta on jätetty EU-hun. Jos tätä verrataan viime vuoteen, koko vuoden aikana, siis 12 kuukautta, meillä oli 660 000 hakemusta, ja se oli jo sinällään ennätysvuosi. Nyt jo olemme ylittäneet viime vuoden yllätysluvut, ja edelleenkin olemme vasta syyskuussa. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot mukaan luettuna, eturintamassa olevat jäsenvaltiot, jotka nytkin ovat edustettuna, jotka ovat ennen kuulumattomien paineiden kohteena. Tämä tarkoittaa myös sitä, että viipeitä syntyy todella paljon. Käsittelen lukuja sitten hieman myöhemmin tämän kokouksen reunamilla. Tämä tarkoittaa myös sitä, että resursseja siirrellään – Niitä siirretään tapausten rekisteröintiin eikä niinkään päätöksentekoon. Painetta on myös vastaanottoyksiköissä. Sielläkin tarvitaan lisämajoituspaikkoja. Nyt siirtyisin käsittelemään toista aihettani niin- ja sitä, miten me rajallisine voimavaroinemme voimme käsitellä tätä tilannetta. Ensinnäkin me olemme jatkaneet niin sanottua normaalia tukeamme, pysyvää tukeamme. Meillä on tukitoimia Bulgariassa, Kyproksessa, Kreikassa ja Italiassa. Aivan niin kuin Italian kollega mainitsi, Italiassa olemme toimineet aktiivisesti vuodesta 2013 lähtien, Kreikassa 2011 lähtien, ja tämän tyyppistä operationaalista tukitoimintaa jatkamme. Niin ikään koulutustoimet jatkuvat. Me koulutamme yli 8000 ihmistä näin on tehty viimeisimpinä vuosina, kun olemme toimineet. Tarjoamme myös alkuperämaa tietoa. Tämä on hyvin tärkeä työsarka meille. Tarjoamme EUn jäsenvaltioille tällaista alkuperämaa tietoa. Olemme tehneet komission kanssa yhteistyötä jo mainitusta turvallisista kolmansista maista ja erityisesti olemme keskittyneet Länsi-Balkanin maihin. aika lailla näistä maista tulee turvapaikkahakemuksia. Kolmanneksi sitten järjestelykeskukset. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja tämän päiväisen keskustelun ydinkysymyksiä. Järjestelykeskusvalmistelut olemme käynnistäneet. Niin kuin tiedätte, meillä on paljon strategisia EUn asiakirjoja, joissa meihin on vedottu, jotta voimme tukea rekisteröintiprosessia, yhteistä prosessia ja voimme tarjota myös apua tässä siirto- ja sijoittamisohjelmassa. Olemme käynnistäneet keskustelun sekä Italian että Kreikan kanssa näistä toimista ja olemme myös verranneet jäsenvaltioihin, jotta ne tarjoavat meille voimavaroja, henkilökuntaa, tiimejä, jotka toimisivat aktiivisesti kentällä. Italian osalta, kun katsomme erityisesti Italian tapausta, niin Tällä hetkellä viimeistelemme sopimustamme Italian viranomaisten kanssa järjestelykeskuksesta, mutta meillähän on jo paikan päällä henkilökuntaa. Meillä on EUn alueellisessa task force-työryhmässä Kataniassa henkilökunta ja myös Lampedusalla ja Agrigenton alueella. He ovat jo paikalla, testaavat, miten järjestelmä voisi käytännössä toimia. Kreikan tapauksessa viimeistelemme myös toimintasuunnitelmaa järjestelykeskuksesta Päätavoitteena tässä tuessa tulee olemaan tiedonvälitys, rekisteröimisen tukeminen ja myös siirtotoimet. Meillä on luonnollisesti paljon haasteita työssämme, mutta puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, haasteet ovat valtavia ja odotukset niin ikään ovat korkealla. Me todella haluamme täyttää odotukset. Niin kuin jo, niin kuin jo puheenvuoroni alussa totesin, me olemme varsin pieni virasto. Budjettimme on 15 miljoonaa per vuosi ja henkilökunta on alle 100. Jotta me voisimme tavoitteisiimme päästä, niin meillä on oltava riittävä budjetti ja myös riittävästi henkilökuntaa. rajallisista voimavaroista johtuen vuonna 2015 jo jouduimme uudelleen järjestelemään, priorisoimaan toimintaamme työohjelmassamme ottaen huomioon kehittyvä tilanne. Vuodelle 2016 arvioimme, että tarvitsisimme vähintäänkin 50 lisävirkaa ja 10 miljoonaa euroa. EUn turvapaikkatilanne jatkossakin on suuri haaste näin on lähikuukausina ja tälle alueelle tosiaan mielestämme tulisi investoida. Olen luottavainen, että jos meillä on hyvä valmistaso, teemme yhteistyötä sisarvirastojen kanssa, niin voimme tarjota lisäarvoa ja todellista tukea, kourin tuntuvaa tukea jäsenvaltioille, jotka sitä tarvitsevat. Kiitos. Thank you very much. Um... And you mentioned resources. Kiitoksia kovasti. Mainitsitte taas nämä voimavarat ja sen, millä tavalla luonnostelemme Frontexin suunnitelmia, joten, jotta se saisi yhden näistä avainrooleista maahanmuuttokysymyksestä. Frontexin voimavarat on tietysti venetetty myöskin aivan äärimmilleen tässä kriisissä. Seuraavaksi Klaus Rössler Frontexista tulee kertomaan meille tilanteesta. Everybody. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kaiken kaikkiaan puitteet, joissa järjestelykeskusten ja niiden täytäntöönpanon yhteydessä toimitaan, on kuultu komission puheenvuorossa, joten minä haluaisin jatkaa painottamalla sitä, että järjestelykeskusten tarkoitus on luoda mahdollisuus EU-virastoille toimia nopeasti integroidulla tapaa mandaattinsa mukaisesti läheisessä yhteistyössä kyseisen jäsenvaltion kanssa. Joten se on tukea, ei siinä korvata mitään. Käyttäisin myös tilaisuutta hyväkseni, kiittääkseni libe valiokuntaa tuesta, jota Frontexin työ on saanut, ja jatkokehittelyistä myös mitä tulee meidän resursseihimme. Me ymmärrämme Frontexina, että järjestelykeskus tulee raja-alueille, joilla on paljon painetta, silloin tarvitaan todella kautta linjan EU-virastojen tukea. Loogisesti se liittyy Frontexin toteuttamiin yhteisiin toimiin. Frontex on tehnyt hyvää työtä Italiassa, Kreikassa, Länsi-Balkanilla ja muissa jäsenvaltioissa. Frontexilla on kymmenen vuoden kokemus kentällä tehtävästä työstä operationaalisen tuen tarjoamisessa. Siksi järjestelykeskus lähestymistapa meidän mielestämme on keskeinen osa koordinoitua yhteistyötä Frontexin osalta. Riskianalyysi, ajatellen vaikutusta rajoihin, tämä on osa meidän operationaalisia suunnitelmiamme. Yleinen tavoite, kun Frontex antaa tukea näissä toimissa järjestelykeskuksen osalta – on se, että sataprosenttisesti tunnustetaan ja rekisteröidään kolmansien maiden tulijat, jotka tulevat EUn ulkorajoille. Siksi lähetämme joukkoja, jotka voivat auttaa tunnustamisessa, myös näiden maantulijoiden kuulemisessa. Samalla se on keskeinen tekijä, jotta voidaan täytäntöönpanna järjestelykeskus lähestymistapaan. Kuten aikaisemmin mainittiin, Olemme Italiassa saaneet liikkeelle 90 henkilöä ilman lentäjiä ja merivoimia. Poseidon Kreikassa 85 virkamiestä ja syötetään mukaan teknisiä avustajia. Heidän joukossaan Italiassa on kuusi tiimiä vastaanottamassa ja tunnistamissa seitsemän tiimiä Kreikassa, kuusi tiimiä kuulemassa pakolaisia ja aiomme yhdessä vastaanottavien jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa tutkimassa sitä, miten voidaan vahvistaa tätä entisestään, koska tässä vaaditaan kansallista tiimin johtajaa ja kansallista päätöstä – jossa todetaan, tunnistetaan henkilöllisyys, kansalliset päätökset rekisteröinnistä ja sormenjäljistä. Tätä prosessia tuetaan EUn virastojen puolelta ensimmäisessä vaiheessa. Tukea tulee Frontexilta, mutta emme voi korvata kansallisia toimia ja henkilömäärämmekin osoittavat, että me emme aio korvata, vaan aiomme tukea jäsenvaltioita. Emme korvata jäsenvaltioiden omia kansallisia toimia. Frontexin rooli, kuten aikaisemmin sanoin, liittyy juuri tähän tukeen EUn toimien toteuttamiseen, jotka liittyvät tunnustamiseen, mukaan lukien kansallisuuden selvittäminen. Lisäksi se, että siirretään ihmiset, jotka tarvitsevat suojelua. Lisäksi kolmanneksi rekisteröinti, mukaan lukien sormenjäljet – toimet mukaan lukien turvapaikan hakemus. Ja sitten neljänneksi voimme turvapaikkahakemusprosessin lopuksi tarjota tukea jäsenvaltioille palauttamisessa. Eli me tuemme järjestelmällisen screeningin kautta ja sitten tuki jatkuu siihen asti, puhutaan matkustusasiakirjojen saamisesta kolmansien maiden konsulaattien tai lähetystöjen puolelta ja sitten myös autetaan palautuksen järjestämisessä. Kreikassa suunnittelemme, että meillä olisi yhteinen EU-lisan kanssa toteutettava pilottihanke sormenjälkien osalta, jotta voitaisiin vahvistaa järjestelmällistä sormenjälkien keräämistä. Järjestelykeskuksista ja niiden täytäntöönpanosta Frontex yhdessä Europolin, EASON ja Eurojustin kanssa, kanssa ovat yhdessä luoneet mallia. Eurooppalainen alueellinen task force työryhmä. Se luo siis tällaisen toimintafoorumin. Ensimmäinen tällainen alueellinen ryhmä luotiin Sisilian Kataniaan. Virastot tekevät siellä kaikki yhteistyötä, ovat edustettuna siellä olleet kesäkuun 22. päivä alkaen. Eunavor myös ja kansalliset viranomaiset ovat edustettuna, kuten Matasingan jo selitti. Frontex tarjoaa siellä myös logistista tukea, tietoteknologista tukea. Me näemme roolimme palveluiden tarjoajana. Olemme olleet siellä kesäkuun puolen välistä lähtien neljä henkilöstön jäsentä. Me autamme riskianalyysien tekemisessä. Meillä on lehdistö henkilöstöä paikalla, jotta voidaan huolehtia myös hyvästä viestinnästä. EUn alueellinen task force luo pohjan yhteisen toimintamahdollisuuden, joka helpottaa yhteistyötä ja koordinointia virastojen kesken paikan päällä. Erityisesti koordinoidaan asiantuntijatiimien screening-joukko, joka tulee meiltä ja se, joka kuulee maahantulijoita. EASO tukee tätä työtä ja koordinoinnista – huolehtii virastojen edustajat näissä Katanjan EU Task Force-työryhmissä. Jokainen EUn virasto siellä hoitaa omaa osuuttaan. Rekisteröinti, tuki, yleinen operationaalinen tuki, tiedon keruu ja sitten briefaus, riskien arviointi, tutkinta – ja oikeudellinen yhteistyö. Jotta saataisiin läheisempää yhteistyötä, me oletamme, että lisäsynergiaa syntyy salakuljetuksen selvittämisessä, jotta voidaan huolehtia tutkinnasta ja syyttelepanosta näiden rikosten osalta. Tästä tehtävästä huolehtii tietenkin kansalliset viranomaiset – EUn task force-työryhmiä voidaan laajentaa nyt myös Kreikan yhteistyöryhmän ja paikallisviranomaisten välillä toteutuu jo. Pireuksen Frontex toimisto, joka on toiminut siellä vuodesta 2010, on tarjoutunut isännöimään tätä task force-ryhmää siellä Kreikassa – muille virastoille annetaan mahdollisuus lähettää omia asiantuntijoitaan näihin tiloihin. Merkittävä este tässä tunnistamis- ja rekisteröimisprosessissa on se, että ei ole riittävästi resursseja, inhimillisiä tai teknisiä resursseja, mitä tulee vastaanottoon Kreikan mantereella, mutta erityisesti saarilla. Frontex vahvistaa tukea screening-prosessissa – tunnistamisprosessissa, mutta meidän täytyy osallistua työhön ja on huolehdittava siitä, että paikallisilla toimijoilla on mahdollisuus tarjota tilat tähän tunnistamis- ja rekisteröintityöhön. Luultavasti ensi viikolla tai muutaman päivän kuluttua pilottihanke voi lähteä liikkeelle Eurodac-rekisteröinnistä EU-liisan kanssa yhteistyössä ja kansallisten viranomaisten kanssa yhteistyössä myös. Mitä palauttamiseen tulee, palauttamisen toimintaohjelmaan myös, Frontex on valmis ottamaan EU-rahoitteisten hankkeiden hankkeiden toteuttamisen EUn palauttamisviranomainen ja eurooppalainen takaisinottojärjestelmä. Kaikki nämä hankkeet voidaan saada Frontexin toiminnallisen koordinoinnin alle. Pian meillä on ensimmäinen kokous, jotta voidaan edistää tätä hanketta ja koordinointia paremmin. Olen valmis vastaamaan lisäkysymyksiin palauttamistekijästä ja myös mitä tulee Frontexin tukemiseen. Komissio on luvannut Frontexille lisää resursseja. Ja tässä voitaisiin pohtia sitä, mikä olisi varsinainen keskittymisen kohde tässä. Kiitos. Kiitoksia kovasti Herra Rössler, kiitokset, että pitäydytte aikataulussa. Täällä paljon jutellaan tietysti. On aina väsyttävää, kun on näin pitkä luettelo puhuja. Kaikkihan me olemme ihmisiä. Mutta pyrimme tässä saamaan kaikille virastoille puheenvuoron kuitenkin ja pyytäisin seuraavia puhujia ainakin pitäytymään tässä puheessa maksimaalisesti kymmenessä minuutissa, jos et sitä koko aikaa tarvitse, niin aikaa käyttäkää sitä. Syynä tähän on se, että ensimmäinen alustava puhuja luettelo sisältää nyt 21 puhujaa. Ja varmasti kohta saan vielä toisen luettelon, joka on vielä pidempi. Jotta kaikki voisivat saada puheenvuoron, niin pyytäisin seuraavia puhumaan enimmillään 10 minuuttia, mutta ei ainakaan yli sen. Rausenbach seuraavana Europolista, järjestäytynyt rikollisuuden yksiköstä. Haluaisin tietää, mitä Europolin toiminta olisi tässä suhteessa, suhteessa järjestelykeskuksiin. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja ja huomenta, hyvät valikunnan jäsenet. Tämä aivan arvaamaton pakolaisten ja maahanmuuttajien määrän kasvu on myös johtanut siihen, että rikollisen toiminnan määrä on lisääntynyt. Europolin tutkimatapausten määrä on korkein ikinä. Yli 1400 uutta tapausta rekisteröityy vuodesta 2015 eteenpäin. 29 000 epäiltyä on epäilyksen alla salakuljetustapahtumista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät menevät sinne, missä riskit ovat matalat ja mahdollisuudet suuret. Monet rikolliset, jotka ovat mukana, ovat opportunistisia ja uusia tällä alalla. Yksi kolmasosa on mukana myös muunlaisessa toiminnassa, kuten myöskin esimerkiksi rahapesussa tai huumausaineiden kaupassa, ihmiskaupassa tai asiakirjan Lisäksi on suurempia kansainvälisiä järjestöjä, joissa on mukana monia eri kansallisuuksia, selkeästi allokoidut roolit ja vastuualueet sisältyvät niihin. Lisäksi uutuutena on somen käyttäminen yhä enemmän. Sitä hyödynnetään uhrien rekrytointiin internetin avulla. Uhrit ovat tietysti haavoittavassa asemassa ja heihin saattaa kohdistua myös muita rikollisuuden muotoja, varsinkin työvoiman hyväksikäyttöä. Alaikäiset lapset luonnollisestikin ovat myöskin samalla tavalla haavoittuvia tällaisen hyväksikäyttöön. Ja tähän meidän täytyy kyetä vastaamaan Näiden rikollisten toimien massiivinen määrä on todellinen haaste poliisivoimille kautta Euroopan. Jotkut jäsenvaltiot ovat vahvistaneet toimintavalmiuttaan tässä suhteessa menestyksesti, mutta yleisesti ottaen me olemme kyllä nyt vaikeuksissa, kun pyrimme riittävän, samanaikaiseksi riittävän vastineen näihin haasteisiin, jotka liittyvät ihmissalakuljetuksiin, mutta myös niihin rikoksiin, jotka on mainittu aiemmin ja jotka liittyvät näihin julkisen järjestyksen vaatimiin tilanteisiin. Vastenta täytyy koordinoida kautta Eurooppaa ja meillä täytyy olla rajoja ylittävää poliisitoiminta käytössä. Meidän täytyy saada aikaiseksi myös kestävä ja tasapainoinen lähestymistapa. Europolissa yhteisen MARE-joukon käyttöönotto maaliskuusta 2015 eteenpäin on johtanut siihen, että on yhä enemmän keskitytty salakuljetuksiin Egeanmerellä ja Välimerellä. Ja lisäksi tässä ohjelmassa on kysymys myöskin siitä, että äh, pyritään pureutumaan äh, rahanpesuun, asiakirjan väärennyksiin, petoksiin ja internetiin liittyviin rikoksiin ja rikollisryhmien toimintaan, jotka pyrkivät mainostamaan omaa työtään. Se on osoittautunut jo hyväksi ohjelmaksi, jolla on hyviä tuloksia. 13 jäsenvaltiota on mukana, ne ovat käynnistäneet 160 uutta tapausta Jotmaaren olemassaolosta lähtien. Se on kyennyt sulkemaan useita erilaisia järjestetyn rikollisuuden verkostoja ja tunnistanut epäilyttäviä aluksia, joita saatettaisiin käyttää ihmissalakuljetustoimiin. Ja 60 nettisivustoakin on suljettu, jotta ei voitaisi houkutella niiden avulla uhreja salakuljetettavaksi Välimerellä. Jotmare kuitenkin kohdistuu lähinnä näihin eteläisiin ja kaakkoisiin reitteihin. Viime viikon aikana on saatu nähdä, että ongelma on kuitenkin Euroopan laajuinen ja tällainen vahvennettu task force-menettely, jota on käytetty, on tarpeellinen kautta Euroopan unionin. Kuten edellinen puhuja mainitsi, olemme tämän lisäksi ottaneet käyttöön voimavaroja Kataniassa, Euroopan unionin alueellisessa task forceissa, järjestelykeskuksessa Kataniassa ja olemme rakentaneet yhteistyötä kaikkien kumppaneiden kanssa pääasiassa Italian lainvalvontaviranomaisten kanssa, mutta myös muiden virastojen kanssa, joita jo mainittiin. Europolin vaatimukset, Europolin kohdistuvat vaatimukset ovat yhä edelleen kasvussa. Tapauksia on enemmän kuin koskaan. Ja haluan mainita äskettäisen tapauksen Itävallassa. Ja meille tulee vaatimuksia siitä, että täytyy tarjota apua eurooppalaisen katsaukseen siitä, mitä haasteita poliisilla on yli rajojen. Se on johtanut myös Europolissa siihen, että on avattu tällainen pysyvä tilannekeskus, joka tarjoaa päivittäisiä tiedusteluraportteja jäsenvaltioiden viranomaisille sen suhteen, mitä on odotettavissa seuraavien tuntien ja päivien aikana rikollisuuden suhteen. Nämä vaatimukset johtavat siihen, että meidän täytyy pyrkiä myöskin lisäämään toimintaamme ja kansainvälistä ponnistustamme. Jot Maaresta tulisi tehdä uudenlainen eurooppalainen keskus, jota mallinnettaisiin tietoverkkorikollisuus- tai terrorismialalla toimivien keskusten kautta, koska ihmissalakuljetus on niin laajalle levinnyt. En käyttänyt kaikkia aikaa ja toivottavasti kysymyksiä esittää jälkikäteen. Kiitos siitä, että viitsitte kuunnella. Puheenjohtaja, kiitoksia. Kun ollaan pääsemässä tässä loppua kohti, niin ihmiset eivät enää jaksa niin paljon keskittyä, niin siitä syystä on kyllä hyvä, että puhutte vähän tiiviimmin. Nyt sitten Justin rooli. Ja kuten komissio toteaa, Justin rooli on tärkeä kun puhutaan näistä järjestelykeskuksista, niin meillä on paljon eri kysymyksiä, jotka liittyvät varsinkin pidättämiseen, alueelta poistamiseen ja niin poispäin. Meillä täytyy olla erilaisia turvaverkkoja. Justin rooli on tässä suhteessa tärkeä. Eli Nikolaus Ornerakis kertoo meille Justin roolista suhteessa järjestelykeskuksiin. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tilaisuuteen. Näin voimme Eurojustin nimissä esitellä toimiamme äh, ihmiskaupan kävijöitä vastaan. Eurojustilla on tässä järjestelykeskus lähestymistavassa oma roolinsa. Haluaisin käsitellä myös äh, omia aloitteitamme tällä alalla. EUn toimintaohjelmassa Kesäkuussa 2015 kollegio nimitti Sirilla Kombin tiimin Eurojustin osalta. Yhteyspiste muodostaa myös Eurojustin yhteyspiste, jolla voidaan tiedonvaihtoa ja yhteistyötä, koordinointia vahvistaa eri virastojen välillä. Yhteyspiste osallistuu myös ulkoisiin toimiin. Tarkoituksena on tehostaa tätä yhteistyötä. Tämän lisäksi konsultatiivisen foorumin johtopäätösten mukaisesti vuodelta 2014 ja suosituksen mukaisesti EUn toimintaohjelmassa Eurojust perustaa temaattista työryhmää, joka käsittelee nimenomaan ihmiskauppaa ja sen vastaista taistelua. Nyt tästä keskustellaan, mutta voin jo kertoa, että teemaryhmä toimii jo ennen vuoden loppua. Tiedon keruu ja sen vaihto on oleellisen tärkeää, kun pyrimme taistelemaan ihmissalakuljettia vastaan. Eurojust tekee myös yhteistyötä EU-Naformedin kanssa, jotta voimme puuttua paremmin näihin salakauppatapauksiin. Olemme järjestäneet kokouksen EU-Naformenin komentajan kanssa ja Eurojustin johtajan kesken. Vierailun seurauksena pohdimme nyt parhaita tapoja saada yhteistyösuhteet, jotka toimivat nopeasti ja voimme ottaa huomioon myös mandaattimme ja oikeudelliset puitteet kun otamme huomioon tämän ennenkuulumattoman maahanmuuttokriisin, joka vaikuttaa myös unionin sisäiseen turvallisuuteen ja vaatii tehostettua yhteistyötä, jotta voimme ihmissalakuljettajia ja heidän verkostojaan vastaan taistella. Nythän on jo konsultatiivisessa foorumissa keskusteltu näistä kysymyksistä. Italian yleinen syyttäjä järjesti kokouksen 2014 syyskuussa. Tämän lisäksi kesäkuun 2015 kokouksessa forumin osallistujamaat, joita tämä kriisi erityisesti koskee, korostivat avointa keskustelua ja yhtenäisyyttä. Sitä tarvitaan, jotta voidaan ihmiskauppaan puuttua. Se on EUn laajuinen rikollinen ilmiö. Kun otamme huomioon, miten tärkeä tämä aihe on, niin foorumikokouksen yksi tulevista aiheista Tämä oikeastaan yksi aiheista, jota käsiteltiin 11. syyskuuta, on ollut nimenomaan laittoman ihmissalakuljetuksen tilanne. Järjestelykeskusten osalta haluaisin korostaa seuraavia seikkoja. Eurojust on hyvin tietoinen, kuinka tärkeää tämä on täyden, täytäntöönpanna Italiassa ja Kreikassa järjestelykeskus lähestymistapaa. Täytyy toimia myös EASON, Europol ja muiden virastojen kanssa. Olemme valmiita tukemaan tällaista lähestymistapaa oman mandatinsa puitteissa. Eurojust on kutsuttu osallistumaan Frontexin aluetiimin työhön Kataniassa ja olemme jo sopineet, että tuemme isäntävaltiota niin, että tarjoamme oikeusapua vastavuoroisesti ja koordinoimme jäsenvaltioiden kansallisten viranomaisten toimia silloin, kun kyse on myös kolmansista maista kesäkuussa 2015 Italian ulkoministeriön alaisuudessa yhteisymmärrys pöytäkirja allekirjoitettiin Eurojusten kanssa. Tarkoitus on lisätä tiedonvaihtoa salakuljetustapauksesta. Tällä hetkellä italialainen syyttäjä toimii tällaisessa järjestelykeskuksessa yhteyshenkilönämme. Hän on paikan päällä jatkuvasti varmistamassa, että relevantit tiedot toimitetaan Italian työryhmälle seurantaa varten. Eurojust on myös komission kanssa keskusteluissa. Keskustelemme Kreikkaan perustettavasta järjestelykeskuksesta. Pireukseen on nimitetty yhteyspistetiimi. Kyse on korkea-arvoisista henkilöistä, joita kovasti arvostetaan. Kun meillä on viralliset yhteyspisteet järjestelykeskuksista, niin tätä kautta Eurojust saa reaaliaikaista tietoa välitetyksi Tämä voi vaatia myös juridista seurantaa ja koordinointia EUn tasolla Eurojustin operationaalisten välineiden tuella. Saamme yhteyspisteistä, järjestelykeskuksista tietoa. Tätä kautta voimme tukea myös kansallisia viranomaisia, identifioida yhteyksiä, joita on muissa jäsenvaltioissa ja niiden tutkimuksissa noussut esille silloin, kun pyritään puuttumaan rikollisryhmien toimintaan. Eurojust jatkaa jäsenvaltioiden tukemista niin, että tuemme jäsenvaltioiden viranomaisia, vältämme oikeudellisia ristiriitoja sekä perustamme myös yhteisiä tutkimustiimejä. Kiitos. Thank you very much and again thank you for your... Kiitoksia jälleen ja kiitoksia tälle jälleen siitä, että puhuitte näin ydimekkäästi. Ja viimeksi ne Ann Charlotte Nygård, joka on perusoikeusvirastosta Olkaapa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta. Hienoa, että saan puhua täällä kokouksessa. Humanitaariset hätätilanteet EUn rajoilla vaativat tehokasta toimintaa, jossa otetaan huomioon perusoikeudet. EUn jäsenvaltioiden toimielinten ja virastojen toimien on kunnioitettava niitä periaatteita, jotka ovat EUn perusoikeuskirjassa. Oikeudet on otettava huomioon myös silloin, kun resurssit ovat tiukoilla. Sormenjälkien kerääminen tai vapauden rajoittaminen tai pakkosiirtäminen ovat tällaisia kriittisiä kysymyksiä perusoikeuksien osalta, jotka ovat mukana järjestelykeskus lähestymistavassa. Lisäksi siirtolaiset ja ihmiset, jotka tarvitsevat tukea, ovat usein haavoittuvaisessa tilanteessa, kuten lapset, raskana olevat naiset – vakavan rikoksen uhrit, ihmiskaupan uhrit tai muut uhrit. Maahanmuuttajilla ja tuen tarpeessa olevilla ei ole muita mahdollisuuksia päästä EU-hun kuin se, että käytetään salakuljetusverkostoja, kun laillisia turvallisia reittejä EU-hun ei ole. Perusoikeusviraston on tarkoitus antaa tietoa perusoikeustilanteesta tietojen pohjalta, joita on kerätty ja analysoitu, jotta voidaan tukea virastoja, EUn jäsenvaltioita ja EUn toimielimiä. EUn vastauksen siirtolaiskriisiin pitäisi ottaa huomioon perusoikeudet, suhteellisuus ja oikeudenmukaisuus. Mitä järjestelykeskuksiin tulee, Niihin liittyy kolme haastetta perusoikeuksien osalta. Nämä ovat vakavia kysymyksiä. Ensimmäinen haaste liittyy Eurodac-sormenjälkien keräämisen. Eurodac-sormenjälkien kerääminen on riskialtista perusoikeuksien osalta. Esimerkiksi sitä käytetään pakkokeinoja. Perusoikeusvirasto kehittelee tällaista tarkastuslistaa, mitä voidaan tehdä, mitä ei, ottaen huomioon sormenjälkien keräämisen yhteydessä perusoikeudet. Tarkastuslistassa otetaan huomioon, mitkä ovat hyväksyttäviä ei hyväksyttäviä toimia. Ja tämä saattaa helpottaa toimia rajoilla. Turvapaikanhakijat saattavat vältellä sormenjälkiä monista syistä. Jos ei haluta antaa niitä Eurodaciin, se saattaa vaikuttaa turvapaikanhakuprosessiin, mutta se ei ole kuitenkaan ratkaisevan tärkeää tietoa, kun turvapaikanhakemusta arvioidaan. Tässä on todettava, että palauttamiskielto, joka kieltää sen, että palautetaan ihminen rajalle, jossa häneen saattaisi kohdistua vakavaa haittaa. On olemassa, on voimassa myös silloin, kun ihminen kieltäytyy näistä sormenjäljistä. Toinen on tämä nopea järjestely rajoilla. Siihen liittyy perusoikeusriskejä, kuten Strasbourgin tuomioistuin on osoittanut päätös. Tapauksessa Kalifa ja muut vastaan Italia saatiin kolme viikkoa sitten. Tapauksessa oli kyse siitä, että henkilö pidettiin vastaanottokeskuksessa Lampedusassa ja sitten Palermon satamassa laivoissa. Sen jälkeen palautettiin Tunisian laittomasti Italian rannikolle vuonna 2011 tulleet ihmiset tapahtumat liittyvät Arabian, arabikevääseen. Tässä nähtiin, että nopeat toimet rajalla saattavat vaikeuttaa tilannetta, kun puhutaan perusoikeuksista. Kaikki tapaukset on otettava huomioon, jotta ei lähdetä tällaisen ryhmään kohdistuviin toimiin, jotka voivat olla laittomia. Tärkeää on ottaa huomioon olot, jossa ihmisiä pidetään, ja olot, jotka toteutuvat palauttamisen yhteydessä. Vähän aikaa sitten komissio sai palautuskäsikirjan päätökseen. Siinä puhutaan palauttamisesta, jossa kunnioitetaan perusoikeuksia myös rajamenettelyissä. Kolmas haaste liittyy siihen, miten taistellaan ihmisten salakuljetusta vastaan salakuljettaminen tarkoittaa sitä, että helpotetaan laitonta pääsyä EU-hun, siirtymistä EUn sisällä, ja tähänkin liittyy perusoikeusriskejä. Rikolliset käyttävät hyväkseen siirtolaisten hankalaa tilannetta. Ja tietenkin nämä rikolliset ansaitsevat rangaistuksen. Kuitenkaan ei saisi kohdistaa toimia niihin, jotka auttavat muita inhimillisistä syistä. On riskinä on se, että toimet kohdistuvat niihin, jotka tarjoavat esimerkiksi asuntoa, ruokaa, perustarpeita niille ihmisille, jotka apua tarvitsevat. Vastauksena on EUn toimintaohjelma, jossa tulisi keskittyä salakuljettajiin eikä vahingossa keskittyä niihin, jotka auttavat ihmisiä. Yllä vain kolme esimerkkiä sellaisista tilanteista, jotka ovat hankalia perusoikeuksien osalta järjestelykeskus lähestymistavassa. Perusoikeusvirasto tekee työtään ottaen huomioon toimet ulkorajoilla. Siksi on tunnustettava sellaiset tapaukset, joissa perusoikeusrikkomukset saattavat helposti tulla esiin. Jos otetaan huomioon, että menettelyt tapahtuvat hyvin nopeasti järjestelykeskuksissa, on tärkeää, että muistetaan perusoikeudet samalla kun huolehditaan siitä, että pragmaattisesti voidaan hoitaa kriisitilannetta. Perusoikeusviraston aikaisempi työ Kreikan Turkin rajalla – johti kertomukseen, jossa pyritään ratkaisuun, ja yhteistyö Frontexin, EASON ja Eurojustin kanssa osoittaa, että virasto voi auttaa käytännön suositusten työstämisessä, jolloin voidaan ottaa huomioon perusoikeusriskit. Me päivitämme jatkuvasti tietojen analyysien pohjalta tietoja ja pyritään näin auttamaan auttamaan tämän nyky siirtolaiskriisin hoitamisessa. Yhteenvedonomaisesti virasto, joka on vastuussa perusoikeuksista, on valmis tekemään oman osuutensa tästä työstä. Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia siitä, että puhuitte näin lyhyesti. Meillä on niin valtavan pitkä puhujaluettelo ja tietysti sitten teille esitetään kysymyksiä, joten voitte sitten jatkaa niistä puheenvuoroista, tai olette jo pitäneet. Hyvät kollegat, siirrytäänpä heti kysymyksiin. Meillä on valtavan pitkä puhujaluettelo. Ja varsinkin kansalliselle parlamentaarikolle haluan todeta, että tässä on niin kuin ikään kuin tällainen kahden minuutin ohjaava puheaikarajoite. Ja tiedän omasta maastani, että eipä kahta minuuttia juuri noterata. Kaksi minuuttia menee jo siihen pelkästään, että istahtaa paikoilleen. Otetaanpa Roberta Metsolasta ja sitten Kienge. Mutta älkää yrittäkö tätä kahta minuuttia. Tässä on 23 puhujaa luettelossa. Ja esittäkää kysymyksiä asiantuntijoille, varsinkin näistä järjestelykeskuksista, mutta myös tietysti kansallisparlamentaarikot. Niin, eli jos haluatte kommentoida Euroopan tämänhetkistä tilannetta, niin tehkääpä niin. Turha tässä on nyt on naivi olla. Varmasti moni kollega haluaa näitäkin asioita kommentoida. Vähän hiljaisuutta olisi pyydän ja sitten aloitetaan. I understand our rapporteurs don't want to, to start, so I'm going to start. Esittelijät siis haluavat aloittaa. Liettuasta ensin kollegamme saa puheenvuoron. chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Me tuemme eidessä päätöstä, jonka saimme ministerineuvostosta Maahanmuutto haasteena jakaa yhteiskuntia. Se jakaa koko Euroopan unionin. Tämä on jonkinlainen stressitesti koko Euroopan unionin hankkeelle. Lettua tukee kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Me vastustamme siirtolaisgettoja Maahanmuuttajat on jaettu kaikkien 60 kuntaan meillä ja hallitus on jo käynnistänyt valmistelutoimet koulutuksen alalla, työllisyyskysymyksissä, sosiaaliturvan osalta ja niin edelleen. Minulla on mielessäni sellaisia ongelmia, jotka todennäköisesti ovat yhteisiä kaikille jäsenvaltioille. Jotkut toimet ovat jo nyt liian myöhässä. Esimerkiksi tunnistaminen, rekisteröiminen ja pakollinen sormenjälkien kerääminen. Kun ajattelemme niitä siirtolaisia, jotka ovat jo tulleet EU-hun, niin ovatko he käyneet lävitse tämän menettelyn? Jos eivät, niin mitä myöhemmin sitten tapahtuu? Kun ajattelen Liettua ja muita Baltian maita, enpä usko, että me olemme muuttajien määränpäitä suurimmaksi osaksi. Muuttajat haluavat Saksaa ja Ruotsiin. Mitä heidän asemalleen tapahtuu? Saavatko he saman statuksen kuin myöhemmin tulevat? Ja viimeisin kysymys. Miten taakka, talous pakolaisten palauttimisesta sitten jakautuu eri jäsenvaltioiden kesken. Um, Kiitoksia asiantuntijat. Tässä kirjaavat ylös ja sitten vastaavat loppukierroksella näihin kysymyksiin. Seuraava puhuja Euroopan parlamentista. Juan Fernando López Aguiar, kaksi minuuttia edelleen. Kiitoksia. No minäpä puhun Espanjaa decidimos en el Parlamento Europeo kun päätimme Euroopan parlamentissa järjestää tämän parlamenttien välisen konferenssin, Lissabonin sopimuksen ja oikeudenvapauden turvallisuuden alueen politiikan mukaisesti, niin olemme keränneet aika paljon asiantuntemusta ja halusimme varmistautua siitä, että meillä olisi yhteiset nimittäjät, yhteiset kriteerit kun ryhdymme yhteistyöhön parlamenttimme ja kansallisten parlamenttien välillä. Lisäksi on todettu, että kyseessä on myös hätätilanne. No eihän se sinänsä kyllä yllätys ole, sillä, sillä tilanne on jatkuvasti kehittynyt tähän suuntaan. Kriisi se on, ja humanitaarinen kriisi kyllä. Se vaarantaa myös eurooppalaisen identiteetin ja eurooppalaiset arvot ja periaatteet. Nyt näitä tarvitaan enemmän kuin koskaan, varsinkin vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueella. Kolmanneksi voin todeta, että voi hyvin kuvitella, että kaikki varmasti olemme sitä mieltä, että kun otetaan huomioon tämä humanitaarinen hätätilanne, niin me emme halua mitään sotilasjoukkojen tai poliisivoimien puuttumista tilanteeseen pelkästään. Emme halua rakentaa pelkästään muureja tai jälleen rakentaa rajo Euroopan unionin sisälle. Meidän täytyy toimia lyhyellä aikavälillä, meillä täytyy olla pitkän aikavälin mm, näkemys siitä, minkä näköisellä lainsäädäntömenettelyllä voidaan tätä dramaattista tilannetta muuttaa. Minulla on kaksi kysymystä, joiden avulla voitaisiin katsoa, millä tämä näiden maiden, näiden matkojen valtava turvattomuus voitaisiin välttää ja miten solidaarisesti voitaisiin jakaa taakka yhtenäisesti. Ensinnäkin Dublinin yleissopimus. Mikä on komission ennuste sille, milloin tuo vastuujako järjestely korvataan jollain toisella. Sitähän ei nyt noin, lainkaan noudateta. Humanitaarinen ja kansainvälinen lainsäädäntö ja Dublinin säännöstä jää aivan että Millä tavalla voidaan innovoida sitten toiseksi viisumipuolella, jotta ihmisten olisi helpompi saada pääsy EU-alueelle niin, että he pääsevät sinne turvallisesti ja että saataisiin tällainen käytävä aikaiseksi turvapaikanhakijoille puheenjohtaja. Kiitoksia. Edustaja Kirkos, Euroopan parlamentista. Thank you, Mr. Chairman. I will Kiitos, puheenjohtaja Von Kreikka. Θέλω να ρωτήσω, την κατάσταση το καλοκαίρι... Kiitos oikein paljon. Minulla olisi kysymys, joka liittyy Kreikan tilanteeseen kesällä ministeri, joka puosi rajojen avaamista ilman rekisteröintiä. Tämä on johtanut valtavan hankalaan tilanteeseen. Monet tulivat rajan yli niin, ettei heitä edes rekisteröity. Ihan huomioimatta nyt järkyttäviä oloja, jotka ovat siellä saarilla ja mantereella. Kysymys kuuluu, ettekö osannut arvioida, mitä tapahtuu, tai ymmärsivätkö päätöksentekijät, mitä tapahtuisi, mutta ongelmat olivat siellä hallituksessa. Ne oli, olot olivat sellaisia, että ei haluttu kantaa tätä vastuuta. Miten voidaan ajatella nyt tätä suunnittelua? Emme voi joutua enää samanlaiseen tilanteeseen, joka on Kreikassa omassa niin tänä vuonna nähty. Kiitos. Thank you, Miltos. Next from the national... Kiitoksia. Sitten kansasta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 puhuisin aiheesta yleisesti. Olen eh, Tsekin tasavallan kansalainen ja olen myös eurooppalainen. Tsekin tasavalta on moderni, ylpeä maa, jolla on ollut pitkä historia totalitaarisesta vallasta. Me emme jätä muita huomiota. Me olemme hyväksyneet historiamme aikana paljon poliittisia pakolaisia, me toimimme vastuullisesti. Eurooppalaiset ovat aina osoittaneet solidaarisuutta, mutta kuka osoittaa meille solidaarisuutta? Tuhannet maahanmuuttajat tulevat maahan, eivätkä kunnioita maittemme lakeja. Nämä ihmiset voivat tuhota Euroopan sellaisena kuin me sen tunnemme. Jos tätä virtaa ei pysäytetä välittömästi, niin Euroopan kulttuurinen ja sosiaalijärjestelmä romahtaa. Me kohtaamme valtavan järjestäytyneen rikollisuuden vaaran, terroristiryhmät ja siihen liittyvät vaarat. Ainoa todellinen ratkaisu olisi pysäyttää maahanmuuttajavirta ja jos mahdollista, niin Euroopan rajojen ulkopuolella. Mitä Eurooppa tekee? Suuret maat sanovat, että he hyväksyvät kaikki syyrialaiset pakolaiset ja sitten seuraavana viikkona raja suljetaankin. Meillä on nyt se vaara, että meitä sitten rangaistaan, jos emme toimi tässä linjassa mukana. Ei ollut varovaista Saksalta hyväksyä niin paljon syyrialaisia pakolaisia. Tämä kiintiöjärjestelmä ei ratkaise ongelmia, kun ajatellaan sitä siirtolaisvirtaa, joka tulee Euroopan tällä hetkellä. Me puhumme nyt järjestelykeskuksista, mutta emme pysty hoitamaan tällaista valtavaa väenpaljoutta. Eilen hävisimme äänestyksessä, mutta mikä realiteetti sitten oikein on? Me emme pysty näitä suuria ihmismääriä hallinnoimaan. Eurooppalaiset maat eivät ymmärrä, mikä ongelman laajuus on. Miksi me emme ratkaise ongelmaa niin kuin se pitäisi ratkaista? Miksi me puhumme, uskottelemme itsellemme näitä naiveja valheita? Me haluamme uskotella myös kansalaisillemme näitä valheita. Emme halua, että on, on minkäänlaisia no-zone-alueita, jolle kukaan ei uskalla mennä. Meidän täytyy kohdata tämä ongelma, alueita täytyy auttaa ja täytyy ratkaista ne julmuudet, joihin IS syyllistyy tällä hetkellä. Um... Niin yrittäkääpä pitää kahden minuutin puheenjohtajassa. Timothy Kirkhope seuraavana Euroopan parlamentista much. Um, I... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuten osat live-jäsenet varmaan tietävät, olen aina uskonut siihen, että pakollinen lähestymistapa ei ole se, johon pitäisi pyrkiä, vaan pitäisi saada aikaiseksi enemmän yhteistyötä hyödyntäen niitä voimavaroja, joita jäsenvaltiossa on saatavilla eri tavoin, niin että voitaisiin purentua tähän ehdottomasti suureen haasteeseen. Kolme kysymystä jotka haluaisin esittää. Ensinnäkin haluan tietää, mitkä ovat ne pääesteet nopealle ihmisten käsittelylle EUn tulijoille. Mikä on hyväksyttävä aikaraja tämän tyyppiselle tietojen käsittelylle ja miten, miten tuota prosessia voitaisiin nopeuttaa? Monet ovat täällä myöskin juhlistaneet Dublinin päättymistä, mutta emme kai me halua kuitenkaan purkaa olemassa olevia päätöksiä, jotka on jo huomioon otettu Geneven yleissopimuksesta vuonna 1951. Niissä kriteereissä täytyy pitäytyä ja meidän täytyy saada pitkän aikavälin ratkaisu, joka takaa nuo periaatteet. Sormenjälkikysymyksissä sitten olin yllättynyt kuullessani jotkut kommentit. En näe, miksi kieltäydyttäisiin tämänkaltaista lähestymistavasta en ainakaan missään nimessä minkään perusoikeuksien tai ihmisoikeuksien pohjalta. Jotkut sanovat, että ei se ole tarpeen, mutta eiköhän tuon periaatteessa, tuossa periaatteessa pitäytyminen ole tärkeää, jotta järjestelmä toimisi ja jotta voitaisiin suojata turvallisuuttamme. Ja lopuksi, ovatko puhujat sitä mieltä, että sisäinen siirto keskittyy liikaa tähän poliittisen agendaan, kun itse asiassa meidän tulisi katsoa perusperiaatteita, kuten esimerkiksi sitä, millä tavalla hoidetaan hakemuksia, miten niitä prosessoidaan niin lähellä näitä kitkapisteitä kuin vain kyetään. Eiköhän se pitäisi olla aivan yhtä tärkeä puheenjohtaja. Kiitoksia. Palataan näihin kysymyksiin, jos vain päästään tämä pitkä puheenluettelo läpi. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Judith Sargentini seuraavaksi mepeistä. Kiitos puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen herra Resslerille Frontexista. Viime perjantaina kansalaisvapauksien valiokunta kävi Lampedusalla ja italialaisella laivaston aluksella meille selitettiin etsintä- ja pelastustoimia. Meille osoitettiin myös sitä, mitä meren osaa Triton seuraa ja mitä Italian laivasto. Ja näyttää siltä, että kaikki Liimeän rannikkovesiltä Tritonin alueelle ei ole virallisesti valvonnan alla, siis no Italian laivaston, mutta ei Triton toimien alla. Voisitteko kertoa meille, kun useimmat veneet nyt pelastetaan Triton alueiden ulkopuolelle, koska eivät edes tule Triton alueelle. Se on tietenkin hyvä asia ja hurraa, että joku pelastaa näitä siirtolaisia. Sitten eh, herra Anerakis, herra just Kreikan edustaja, suuret veneet Kreikan saarelta Pireukselle tällä hetkellä helpottaa saarien siirtolaistaakkaa. Pireuksen satamassa toimittajat kertoivat minulle, että – kun nämä venet tulevat sitten paikalle, ei ole ambulansseja, ei ketään virkamiehiä, ei ketään. Ja emäntä ehditään mitään tehdä. Puolessa tunnissa kolmessa vartissa on tyhjennetty nämä laivat ja ihmiset katoavat. Ihan eri kuin Lampedusassa ambulanssit, kaiken maailman viranomaiset heti tekemässä terveystarkastusta, kun ihmiset tulivat sieltä veneeltä tai lautoilla. No näitä järjestelykeskuksia ollaan vasta luomassa, mutta eihän satoja siirtolaisia voida mistään laivasta tai saada sinne satamaan ilman, että kukaan on vastaanottamassa. Kiitos. Kiitoksia. Kirkeli Gullias, kansallista parlamenteista edustaa Unkarin parlamenttia. Kiitos. Puheenjohtaja, olen tyytyväinen siitä, että parlamentti on järjestänyt tämän näkemysten vaihdon kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Unkari vastusti kiintiöjärjestelmää ja äänesti kiintiöitä vastaan siis. Me katsomme, että kiintiöt eivät ole osa ratkaisua. Kronologisesti ajateltuna täytyy ensin tehdä muita päätöksiä. Täytyy perehtyä siihen, miten Eurooppa voi tehokkaalla tavalla valvoa ulkorajojaan. Haluaisimme tehdä selväksi, että pidämme hyvin arvokkaana, tärkeänä Schengenin sopimusta. Tämä mahdollistaa Euroopan unionin kansalaisille sen, että he voivat nauttia vapaasta liikkuvuudesta. Olemme sitä mieltä, että jos emme voi ulkorajojamme suojella. Jos ihmiset, siis ulkorajoja ei voida suojella, niin sitten ihmiset eivät voi vapaasti liikkua unionissa. Maiden rajojen sulkeminen tarkoittaa sitä, että velvoitteista pidetään kiinni Schengenin sopimuksen mukaisesti. Me olemme valmiita pohtimaan myös kaikkia muita ehdotuksia, jotta Schengen voidaan säilyttää. Mutta jälleen kerran on puhuttu muista ehdotuksista. Unkarin on tullut tuhansia maahanmuuttajia, 113 000 on hakenut turvapaikkaa. Kaikki uudet tulokkaat Unkari on rekisteröinyt. Meillä on ollut viime päivinä ongelmia. Ihmiset ovat tulleet massoittain maahamme. Minusta jäsenvaltiota ei voi kritisoida siitä, että ne kunnioittavat olemassa olevaa lainsäädäntöä unionissa. Me olemme sitä mieltä, että kaikki ne, joilla on oikeus kansainväliseen suojeluun, saavat suojelua. Heidän tulee sitä saada, mutta ne, joilla tätä oikeutta ei ole, niin heidän on pysyttävä unionin ulkopuolella. Kiitos. Thank you. And now for the MEPs. Kiitoksia. Ja Anna Gomes seuraavana MEPeistä. valmistautukaa, koska vielä niin moni tulee, jos mennään niihin maihin, joihin maahanmuuttajat tulevat, joissa jossa ehdot ovat oman tehottomuuden ja kyvyttävyytemme seurausta. Paljon enemmän tulee vielä maahanmuuttajia ja pakolaisia. Kysymykseni Merkonille, oletteko kuullut, mitä itse olen kuullut joitakin alueen ihmisiltä, että salakuljettajat ovat nyt myös mukana elinte, elinkaupassa. Miksi siitä ei kerrota enempää? EASolta ja Frontexista haluaisin tiedustella, että mitäpä jos ihmiset tulevat sellaisen paikkaan, jos järjestelykeskusta ei ole? Miten varmistaudutaan siitä, että, että ihmiset pääsevät turvallisesti ja näin voivat kiertää näiden salakuljettajien toimet ja näin päästä turvallisesti perille. Miten voidaan avata turvalliset reitit? Meidän jäsenvaltiomme jättävät sen täysin huomiota. Ja haluaisin tietää, miksi Euroopan komissio ei pohdi sitä, että jäsenvaltioita painostettaisiin aktivoimaan konsuliverkosto näissä maissa ja naapurimaissa, jotta viisumeita tarjottaisiin, jotta voitaisiin helpottaa nimenomaan laillista tietä lentokoneita tai jollain muulla tavalla, eikä välttämättä juuri näiden vaarallisten reittien kautta. Jäsenvaltioiden pitäisi tietysti mahdollisimman nopeasti avautua, jotta voitaisiin näitä sisäisiä siirtoakin harjoittaa, ja komission pitäisi painostaa jäsenvaltioita tässäkin suhteessa ja myös tätä parlamenttia. Thank you, Anna. Colleagues, uh... Kiitoksia, hyvät kollegat. Luvallanne Marta Sigan Euroopan komissiosta joutuu lähtemään nyt. Ja hän kertoi tästä meille kokouksen alussa. Ja varmasti jotkut haluavat kuulla joitakin heidän vastauksista. Hän antaa lyhyen vastauksen, eikä mm, siis poistu täältä vain vastaamatta mihinkään. Kolme minuuttia. Lyhyt vastaus joitakin ydinkysymyksiä, joita täällä on käsitelty. Haluaisitteko käydä ne? Ja sitten jatketaan. Sitten jatketaan puhujaluettelossa. Haluatteko lyhyesti vastata? Thank you. Thank you very much and... Uh, Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikista kommenteista, seikoista, jotka otitte esiin. Minun puhuttava ihan lyhyesti. En ole poliitikko, joten en kommentoi poliittisia päätöksiä, jäsenvaltioiden tekemiä päätöksiä. Minulle Euroopan komission virkamiehenä, henkilön, joka uskoo Eurooppa-hankkeeseen vankasti, minulle on tärkeää, että teemme kaiken mahdollisen, jotta voimme täytäntöönpanna hyvää muuttoliikestrategiaa, strategiaa, joka on agendassa esitetty. On hyvä, että te johdannoissanne, alustuksissanne ja kommenteissanne palaatte näihin kysymyksiin koska muuttoliikeagendassa on kyse rakenteellisesta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta. Kaikki tekijät siinä, mitä me olemme tehneet, mitä teemme nyt, mitä teemme tulevaisuudessa, vahvistamme kaiken sen, mitä teemme. Autamme myöskin laillisten reittien luomisessa, perastamme henkiä rajoilla, parannamme eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja teemme yhteistyötä kolmansien maiden kanssa – ja lisäksi huolehditaan myös laillisesta maahanmuutosta. Kaikki nämä aspektit on nähtävä. Me teemme työtä kaikilla saroilla yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Mainitsin kaikki täytäntöönpanopakettia, joiden täytäntöönpano on nopeutettu mutta liikeagendan kautta, koska pyritään esittämään nopeammin joitain näistä asioista, joita voidaan täytäntöönpanna, jotka voivat auttaa meitä kriisitilanteessa. Siksi en halua uudelleen pohtia sitä, mikä liittyy tähän siirtojärjestelmään. Eli noin siitä, että päätöksiä on tehty, että kriisitilanteessa voidaan täytäntöönpanna nopeasti päätöstä toimia paikan päällä. Siksi tämän päivän keskustelun aihe järjestelykeskukset ovat erittäin tärkeitä. Hienoa, että päätöksiä on tehty ja voidaan pyrkiä toteuttamaan näitä päätöksiä käytännössä mahdollisimman pian. Tätä paketissa mainitsin, kun puhuttiin suhteista kolmansiin maihin, Länsi-Balkanin tilanne. Kaikki liittyy siihen, mitä komissio tekee Länsi-Balkanilla. Pyrimme tekemään kaikkemme lisävarojen tarjoamin arviointi pakolaisten arviointi, mahdollinen humanitaarinen apu. Tästä keskustellaan korkean tason konferenssissa, jonka aiheena on tämä aihe lokakuun alussa. Samoin kuten tiedätte, meillä on Valettan kokous afrikkalaisten kumppaneiden kanssa, että voimme jatkaa työtä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Ajatellen suuria alueellisia prosesseja, joita on Afrikassa Kartomin ja Rabatin prosessit, joiden kautta voidaan pyrkiä selvittämään siirtolaisuuden juuria. Mutta liikeagendassa nämä kaikki työsarat ovat jo esille, mutta tänään puhutaan siitä, miten mahdollisimman nopeasti voidaan tehdä käytännön työtä tämän päätöksen pohjalta, joka liittyy siirtojärjestelmän, kun luvuista saadaan lopulta päätökset. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että nykyinen turvapaikkajärjestely Dublinin asetuksessa on ollut tiettyjä puitteita, puutteita ja meidän pitää katsoa, miten tästä pääsemme eteenpäin, mutta osa eurooppalaisesta yhteistä turvapaikkajärjestelmästä liittyy vastaanottoon ja käsittelyyn. Tunnette Libe-valiokunnassa Euroopan parlamentissa erittäin tarkkaan tämän, kun osallistuitte tämän tekstin hyväksymisen. Osa astui voimaan ennen kesätaukoa, joten kysyn nyt kunnollisesta täytäntöönpanosta. Kaikki, mitä mainitsitte, rekisteröinti, kuuleminen, sormenjäljet, kunnollinen käsittely, onko kyse turvapaikanhakijasta, silloin pitää huolehtia siitä menettelystä, jos ei ole kyse turvapaikanhakijasta, tämä henkilö on palautettava ja voidaan selvittää, mihin paikkaan hänet palautetaan, että palauttamisprosessi voi toteutua. Ja sitten epäselvät tapaukset, ne pitää selvittää. On huolehdittava siitä, että perusihmisoikeuksia kunnioitetaan. Se on meidän velvollisuutemme. Meidän on kohdeltava haavoittavaisessa asemassa olevia kunnollisella tapaa myös yksin liikkuvia lapsia. Tämä on kaikki siellä meidän toimintaohjelmassamme, joka koskee ilman huoltajaa tulevia alaikäisiä. Joten lyhyesti en maininnut tietenkään rajoitustukea hätätoimille. Siitä on keskusteltu kansallisten viranomaisten kanssa, Italian ja Kreikan kanssa, muiden jäsenvaltioiden kanssa, myös erityisesti kuitenkin Italian ja Kreikan kanssa kansallisten ohjelmien osalta, kun nähdään konkreettisia summia. Me olemme keskustelleet toimista viranomaisten kanssa vastaanottokeskuksista siitä, että vahvistetaan menettelyitä, autetaan vapaaehtoistyössä. Ihan lyhyesti tiedän. Mutta järjestelykeskus, maksimiyhteistyön määrä, joka on mahdollista tällaisessa hätätilanteessa. Siksi on keskityttävä tähän tällä hetkellä ja tehtävä yhteistyötä Italian ja Kreikan kanssa, jotta ne saadaan mahdollisimman nopeasti toimia. Minulla oli kommentteja vielä puheita keskeyttää. Kyllä varmasti kaikki ymmärtävät, että teillä on paljon kommentteja, kun olette kuitenkin komissiosta mutta annoimme teille tilaisuuden nyt lyhyesti vastata näihin edellisiin kysymyksiin, koska kerrotte, että teidän täytyy lähteä nyt. Siitä syystä saitte nyt puheenvuoron. Tässä oli monia muita kysymyksiä, joten teidän olisi, te olisitte voinut vastata, mm, mutta meillä on valtava luettelo kysymyksiä ja voitte vastata sitten näihin muihin kysymyksiin kirjallisesti, koska tiedän, että teidän täytyy nyt lähteä. Kiitoksia tuosta puheenvuorosta ja alu, ensimmäistä puheenvuorosta. Sitten seuraava kansallisen parlamentaarikko Latviasta. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, puhun Latviaa. Hyvät kollegat, olemme katsoneet tuota päätöstä eiliseltä ja yhä edelleen odotamme asioiden tapahtuvan. Nyt olen viitanneet siihen, mitä todettiin, että koko kriisi saattaa uhata Euroopan sielua. Euroopassa ei kuitenkaan ole yhtä sielua, vaan 28 sellaista, ja jokainen niistä on omalaatuisensa luonnollisestikin ne kuuluvat kaikki yhteen suureen perheeseen. Eli tämän, seurauksena, tämän prosessin seurauksena näemme, että kansallisten valtioiden intressit jätetään huomiota, historialliset tilanteet jätetään huomiota, integraatiokapasiteetti jätetään huomiota. Ja eilen, vaikka olemmekin yhdessä kyenneet viemään eteenpäin erilaisia päätöksiä, on osoittautunut, että meillä on erilaisia päätöksiä. Tämänhetkinen tilanne ei tarjoa meille tunnetta siitä, että se tarjoaisi ratkaisun tämänhetkiseen kriisiin. En halua puhua pitkään, mutta haluaisin keskittyä järjestelykeskuksiin, josta tänään keskustellaan, ja kiinnittää huomioon siihen, että me emme keskustele mahdollisuudesta viedä loppuun kahdenvälisiä sopimuksia pohjoisafrikkalaisten maiden kanssa – ja mahdollisuudesta luoda pakolaiskeskuksia näihin maihin. Haluaisin myös keskittyä kehitysinstrumentteihin. Me tarjoamme jatkuvasti kehitysapua näihin maihin, vaikka mitään vastavuoroisuutta ei nähdä. Mitä edistystä ei tapahdu toisella puolella? Eikö pitäisi silloin katsoa uudelleen tätä, näitä kehitysvälineitä auttaa enemmän niitä maita, jotka kykenevät kehittymään, esimerkiksi myös maahanmuuttokysymysten ratkaisussa. Toiseksi, onko tähän mennessä puhuttu yhtään sellaista järjestöjen kanssa, kuten Maghrebin maat, Arabiliitto, mikä näiden organisaatioiden rooli on? Milloin ne tekevät tehtävänsä tässä prosessissa? Kyllähän nekin tulisi ottaa mukaan ratkaisemaan maahanmuuttokriisiä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että tämä kriisi on pelkästään eurooppalainen kriisi, ainakin maailmanlaajuisesti katsoen. YK turvallisuusneuvostossa asia nähtiin. Huhtikuussa, kun syyrialaisia pakolaiskysymyksiä käsiteltiin, Kiina ja Venäjä äänestivät vastaan. Ne eivät osallistu kriisiratkaisuun. Miksi me puhu kollegoillemme afrikkalaisissa maissa tai muissa kansainvälisissä järjestöissä? Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia. Äh, Natalie Grisbeck seuraavana MEPistä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos siitä, että tämä näkemysten vaihto kansallisten parlamentin edustajien ja Euroopan parlamentin edustajien kesken on järjestetty. Tämä kriisi on ennenkuulumaton. Se on valtava haaste meille eurooppalaisille. Korostan sitä, että Tämä on hyvin ajankohtainen näkemysten vaihto. Haluaisin vain todeta, että viime viikolla de Sannesin kanssa kävimme Balkanin reitille ja totesimme siellä tuhannet, tuhannet ihmiset, jotka päivittäin ylittivät jäsenvaltioiden rajoja, ei jäsenvaltioiden rajoja, ja pyrkivät suurelta osin Saksaan. Talvi lähestyy aihe, joka nyt meillä on käsittelyssä, aivan erityisesti järjestelykeskukset, kyllä herättävät paljon kysymyksiä mielessäni. on kuitenkin vähän pahoittelen sitä, että komissio jo poistui paikalta, mutta aivan niin kuin puheenjohtaja totesi, lähetämme komission edustajalle kysymykset ja toivottavasti saamme myös vastauksia. Olisin halunnut tietää, kuinka näissä järjestelykeskusten perustamisissa suunnitellaan järjestettävän alaikäisen vastaanotto. Tapasin paljon yksin matkaavia alaikäisiä näillä reiteillä. Heillä ei ollut vanhempia mukana eikä minkäänlaista perheympäristöä, ei perheenjäseniä mukana. Ja haluaisin aivan täsmällisesti tietää, miten asiat järjestetään erityisesti Pireuksessa silloin, kun otetaan vastaan nuoria ja lapsia, jotka kulkevat yksin. Thank you, Natalie. Colleagues, um... Kiitoksia, Natalie. Sain jo 8, 28 puheenvuoropyynnön, joten nyt puhujalista suljetaan. Jos olette nyt että haluatte käyttää puheenvuoron, niin olette täällä luettelossa. Jos ette, niin sitten kuuntelette kollegoitanne koska muussa tapauksessa meillä ei ole mahdollisuutta kuunnella asiantuntijoita ennen kuin pitää päättää kello 12.30. Puheluettelo siis on suljettu. Ja nyt seuraava puhuja kansallisista parlamenteista. Liettuasta Lideikka. Ok, yeah. Merci, Monsieur le Président. Euh, chers collègues, et pour moi, très difficile parler français. Kiitos puheenjohtaja. Minulle on hyvin vaikea puhua ranskaa, joten puhun äidinkieltäni. Olen tyytyväinen, että tässä muodostelmassa olemme kokoontuneet käsittelemään meppien ja kansallisten parlamentaarikkojen kesken näitä kysymyksiä, jotka meille kaikille ovat niin tärkeitä. En kuitenkaan katso, että me poliitikkoina käsittelisimme teknisiä yksityiskohtaisia kysymyksiä. Sormenjälkien kerääminen, niiden otto, rekisteröinti ja sen sellainen. Nämä asiat on annettava asiantuntijoiden kontolle. He hoitavat näitä asioita jäsenvaltioissa. Kreikan, Italian, Saksan asiantuntijat, ja asiantuntijat näitä hoitavat. Tekninen työ on siis annettava asiantuntijoiden kontolle. Täällä meidän on keskusteltava poliittisista asioista. Olen tyytyväinen, että puheenjohtaja on esittänyt ajatuksen kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta maahanmuuttokysymyksiin. Täytyy nähdä ongelma sen kokonaisuudessaan. Toivottavasti hyvät kollegat, olette samaa mieltä siitä, että maahanmuutto, siirtolaisuus on ollut aina ilmiönä keskuudessamme. Joskus se aktivoituu ilmiönä, joskus taas hieman vaimenee, mutta tällä hetkellä maahanmuutto ongelma on hyvin laaja. Tämä on kaikille jäsenvaltioille haaste, mukaan omani. Kollegat kuitenkin Euroopan yhtenäisyys on tässä koetuksella. Sitä tarvitaan. Kuka on kiinnostunut jakolinjojen luomisesta Eurooppaan? Kuka haluaa Euroopan unionia nöyryyttää? Kun sanotaan, että emme me selviydy tästä tehtävästä. Minulle liettualaisena parlamentaarikkona on surullista, että näen tiedotusvälineissä artikkeleja, jossa todetaan, että Visegradin maat ja Baltian maat eivät tue solidaarisuutta Euroopan unionissa. Haluaisin todella tiukkaan todeta, että luettua on aina ollut ja aina pysyy Euroopan yhtenäisyyden tukena. Haluamme löytää yhtenäisen ratkaisun tilanteeseen. Kun valheita esitetään, niin niihin on puututtava. Kun jäsenvaltiot yrittävät vastustaa yhteistä strategiaa, niin se on näiden maiden ongelma. Yhte- yhtenäisyydestä täytyy pitää kiinni. Niin. Kansallisessa parlamentissa puheenjohtaja ei useinkaan tarvitse rajoittaa, mutta minun täytyy kyllä sitä nyt rajoittaa. Olen niin Tiedän, että kaikki te haluaisitte sanoa niin paljon enemmän, mutta meidän täytyy antaa puheenvuoro mahdollisimman monelle. Kristina Wimberg seuraavana. Tack, herr ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustuksesta, vaikka en niihin usko. Tässä nähdään EUn asema. Se, että viedään jäsenvaltiolta mahdollisuus itse päättää, kuinka monta pakolaista voimme ottaa vastaan ja itse päättää, minkälainen taakka on meille sopiva. Olen sanonut jo aikaisemmin, että EU voisi suositella, että kiintiöpakolaiset otetaan vastaan. Sitä edes ei tehdä jäsenvaltiossa. Ja nyt väkisin jaetaan 160 000 ihan aluksi. Tämä lukuhan kasvaa vielä merkittävästi. Kysymys. Nämä järjestelykeskukset, joiden on tarkoitus jakaa 160 000 henkilöä. Mitä tapahtuu sitten, kun on päästy näihin kiintiöihin? Mitä sanotaan hakijoille, joilla on sama syy turvapaikkaan? Sanotaanko sitten, että no valitettavasti nyt on kiintiö täynnä, yritä uudestaan tai sitten laittomasti voit yrittää johonkin Euroopaan, kun tänne on heitä kuitenkin houkuteltu sanomalla, että järjestetään tällaiset järjestelykeskukset heille. Tämä on kysymykseni, eli mitä tehdään, kun kiintiö on täynnä? Ja sitten kun saa jonkun maan osakseen siellä on asuttava viisi vuotta. Ja kysymykseen kuuluu, että kun sormenjäljet kerätään, niin käsittääkseni Eurodakin eh, nämä tiedot ovat voimassa puolitoista vuotta. No, muutetaanko tätä vai miten tämä toimii, kun olemme kuulleet, että Liettuan esimerkiksi päätyvät, jotka halusivat ehkä Ruotsiin, mutta eivät päässeet Ruotsiin, koska kiintiö oli täynnä, niin totta kai he haluavat jatkaa matkaansa Ruotsiin ja niin edelleen ja niin edelleen, joten ei kai tämän voi pidemmän päälle toimia. Me kuulimme, että 700 000 tämän päivän mennessä, no yli miljoona siis varmasti tänä vuonna. Miten selvitään tästä? Ja tämä 160 000, miten nyt oikein ajattelette, miten he, nämä jaetaan? Lähetetäänkö sitten johonkin muualle? Kiitos. Thank you. And now from the... Kiitoksia sitten kansallisesta parlamentista Romaniasta. Seuraava puhuja. Congrats. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja ja onnittelut tämän tärkeän kokouksen järjestämisestä. Olemme sitä mieltä Romaniassa, että toimenpiteiden tässä kriisissä tulisi kohdistua niihin oireisiin ja syihin, mitkä ovat johtaneet tähän hätätilanteeseen. Uskomme, että on tarpeen saada aikaiseksi solidaarisuuden ja vastuunvälinen tasapaino. Ja vapaaehtoisen osallistumisen periaate pitäisi liittää solidaarisuuteen. Kun solidaarisuutta sovelletaan, meidän tulisi ottaa huomioon myös todellinen tilanne ja jokaisen sen valtion tarpeet. Tulisi myös lähteä liikkeelle niistä kokemuksista ja kapasiteetista, joita pakolaisten integroinnissa on jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen. Meidän tulee taata parhaat olosuhteet maahantulijoille ja olla tietoisia siitä, että jokaisessa jäsenvaltiossa on omat spesifit tilanteensa. Kuten tiedätte, eilen illalla Romania äänesti pakollisia kiintiöitä vastaan, koska meille on tärkeää noudattaa vapaaehtoisen osallistumisen Että Se on tärkeä Euroopan unionin periaate ja me uskomme, että on oleellista, että matemaattinen lukujen jakaminen ei mitenkään ratkaise kriisiä. Haluaisin onnitella Frontexia ja muita virastoja niiden toiminnasta. Ja haluaisin myös mainita sen, että Romania on aina ollut eturintamassa maahanmuuttovirastojen toiminnassa. Me tarjoamme asiantuntemusta, inhimillisiä resursseja ja teknologiaa. Meidän tulee kiinnittää huomiomme myös turvallisuusriskeihin, joita äskettäin on syntynyt, varsinkin kun puhutaan terroristia mahdollisen läsnäolon on tärkeää vahvistaa yhteistyötä eri järjestöjen välillä, jotka torjuvat järjestäytyntä rikollisuutta, terrorismia ja ihmissalakuljetusta, varsinkin jäsenvaltioiden sisällä. Meidän tulisi myös erotella pakolaiset maahanmuuttajista. Haluan muistuttaa siitä, että Romania on Schengenin alueen de facto jäsen koska me puolellamme 2700 kilometriä eurooppalaisia rajoja ja siitä syystä täytyy tehdä myönteinen päätös, että Romaniasta voi tulla Schengenin alueen täysjäsen. Meidän näkemyksemme mukaan kyseessä on päätös, joka olisi pitänyt tehdä ajat sitten, jotta Romaniasta voisi tulla täysjäsen. Samalla haluaisimme tehdä yhteistyötä ja olla paljon enemmän mukana – eri virastojen kanssa, jotka ovat mukana tässä ongelmassa, varsinkin YK kanssa. Kiitoksia. Kun tässä nyt siirrytään Schengenin ja YK, niin niin eiköhän siinä kaikki ole katettu. Pahoittelen, että katkaisin näin. seuraava puhuja on Patricia Toija Mepeistä molto brevemente, presidente, ringrazio anch'io tutti gli interventi. Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia ja vieraita ensimmäisessä paneelissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa. Halusin ennen kaikkea ottaa esiin nuoret. Natalie Griesbeck ja muut viittasivat heihin. Parlamentin päätöslausemassa oli kohta erityisesti ilman huoltajaa kulkevista alaikäisistä. Meillä on toimintaohjelma, mutta se ei riitä. Meidän pitää keskittyä enemmän lapsiin. Tiedämme, että nämä yksin kulkevat tytöt ja pojat ovat todella haavoittuvaisessa asemassa ja siksi tämä viesti on vietävä kaikille virastoille. Mutta varsinainen kysymykseni, vaikka vastaukseni ei ole mahdollisuutta, kysymykseni oli kansallisista parlamentaarikoille Tsekin tasavallasta esimerkiksi. Sanotte, että meidän pitäisi jotenkin estää nämä prosessit. Miten? Annammeko vain ihmisten kuolla rajoillemme? Ovatko nämä eurooppalaisia arvojamme? Jos ovat, en halua olla eurooppalainen. Kuulen myös puhetta solidaarisuudesta ja siitä, ettei petetä eurooppalaisia arvoja Euroopan henkeä, mutta enkä per, entä perusoikeuskirja? Se on tavallaan perustuslakimme. Nämä arvot todella ovat Euroopan unionin perusta. Arvot ovat mahdollistaneet sen, että 28 eri jäsenvaltiota toimii yhteen. Mehän tässä kärsimme, jos kyseenalaistamme perusoikeudet. Me kyseenalaistamme silloin eurooppalaiset yhteiset arvomme ja tästä kärsimme me itse. Ja ehkä lounaan aikana voin puhua kahdenvälisesti kansallisten edustajien kanssa. Kiitos. Kiitos. Annette Grohba. Saksasta kansallisesta parlamentista. Kiitos. Puhun Saksaa. Suurin osa pakolaisista on köyhissä maissa. Libanonissa kolmea Libanonia kohdan tulee yksi pakolainen. Yksi pakolainen sataa saksalaista kohden, jotta tämä suhde tulisi selväksi. Olin Pohjois-Kreikassa rajalla Fyromin ja kuulin järkyttäviä asioita – mafiarakenteita. Mafia siellä auttaa pakolaisia tulemaan vireän rajan yli. He joutuivat kulkemaan laitonta reittiä. Heitä käytettiin hyväkseen, raiskattiin ja edelleen, niin edelleen. Haluaisin kysyä, tietääkö Europol tästä? Siellä rajalla ei ollut myöskään kansainvälistä järjestöä paitsi yksi, joka tekee siellä työtä parin kuukauden takaa. Muuten siellä oli useita tuhansia, jotka saivat tukea kreikkalaisilta, saman näin Fyromissa ja saman vielä uudestaan Serbiassa. Serbia on vähän toisenlainen rakenteeltaan, joten todella kansalaiset, eurooppalaiset kansalaiset huolehtivat siellä pakolaisista ja kansainväliset järjestöt eivät näkyneet siellä ylipäätään. Unkarilaisella asemalla olin kolme päivää myös. Se oli järkyttävin. Tälle koskaan nähnyt sellaista. Olen tehnyt UNHCRn töitä aikaisemmin. Tunnen pakolaistilanteita. Unkarin asemalla oli pahin tilanne. En ole koskaan nähnyt niin paljon lapsia ja vauvoja kuin siellä – eikä minkäänlaista kansainvälistä järjestöä siellä paikan päällä. Mitä tällainen oikein tarkoittaa? Pieni unkarilainen kansalaisjärjestö ainoastaan antoi ja toi vettä ja ruokaa näille ja yksi saksalainen lääkäri opiskelija siellä auttoi. Hän auttoi pal- sinne paikalle myös soitti oman äitinsä sinne, joka on myös lääkäri. Minä olin ainoa saksalainen poliitikko siellä. Siellä oli paljon toimittajia, jotka olivat aivan järkyttyneitä sitä, että tämän näkeminen keskellä Eurooppaa on ihan uskomatonta. Missä ovat kaikki kansainväliset sopimukset, joita meidän tulisi kunnioittaa, kun kaikki olemme ne allekirjoittaneet, vaikka Geneven. Kiitos. Again, very sorry to draw such uh, comments to a close. Niin. Pahoittelen jälleen, että tässä joudun keskeyttämään näitä puheenvuoroja. Seuraavaksi Sarvo, Salvatore Progliesi, olkaa hyvä, meppi täältä parlamentista. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Olin kovin ilahtunut siitä, että neuvosto teki eilen päätöksen 120 000 pakolaisen sisäisestä siirrosta. Enemmänkin olisi voitu tehdä, mutta tämäkin on jo hyvä. Ja kuten totesin aiemmin Libe-valiokunnassa, minun mielestäni meidän täytyy tehdä paljonkin enemmän ähm, palautuksen suhteen niiden, niille, jotka eivät täytä kansainvälisen suojelun kriteereitä. Ei ole myöskään hyväksyttävää se, että 40 prosenttia vain niistä, jotka karkotetaan, on itse asiassa todella palautettu kotimaihinsa vuonna 2014. Euroopan täytyy olla todellinen tekijä tässä suhteessa. Sen ei tulisi jättää jäsenvaltiota yksin näissä palautuskysymyksissä. Haluan tietää tällä olevilta virastolta, mikä rooli niillä on, kun puhutaan palautuksesta. Kun puhutaan turvallisten maiden luettelosta, en tiedä, onko tämä nyt eh, hyvä sen mitä Merkoni totesi, mutta minusta meidän tulisi kuitenkin nopeuttaa toimintaa. Italiassa kuluu seitsemän kuukautta siihen, että turvapaikkaprosessi viedään päätökseen ja siihen, jos lisätään vielä kaksi vuotta sitten vetomuksiin tavallisissa tuomioistuimissa tai valituksiin tavallisissa tuomioistuimissa. <clears throat> Mitä voitaisiin tehdä, jotta nämä odotteluajat saataisiin lyhyemmäksi kaikissa prosesseissa, jotka liittyvät tähän? Puheenjohtaja, kiitoksia. Puolan parlamentista edustaja. Please forgive my pronunciation. Mm, Monsieur le Président. Puheenjohtaja, kiitos siitä, että olette järjestäneet tämän konferenssin. Voin onnitella jo etukäteen tästä. Muutama kuukausi sitten Todella olemme kokeneet näitä hyvin dramaattisia hetkiä, niin kuin monet kansalaiset, jotka ovat hyvin kiinnostuneita näistä aiheista, jotka seuraavat tätäkin keskustelua todennäköisesti. Haluaisin kuitenkin käyttää puheenvuoroni puolan kielellä. Chciałbym przypomnieć wszystkim, e, że Polska przez pierwszy... Täytyy nyt muistuttaa kaikille siitä, että Puola ensimmäisenä vuosina tällä uudella vuosisadalla on hyväksynyt Tsetseriasta lähestulkoon 100 000 pakolaista ja kukaan meitä ei tässä auttanut. Sanon tämän osoittaakseni, että kyllä me osallistumme solidaarisuuteen silloin, kun todellisia pakolaisia Eurooppaan tulee. Ennen kuin kiintiöistä edes puhuttiin, hyväksyimme satoja syyrialaisia. Heitä ei siirretty pakolaisleireille, vaan he menivät yksityisten ihmisten koteihin, saivat hoitoa ja apua siellä. Myös kirkot huolehtivat heistä. He kaikki sitten katosivat ikään kuin tilastoista. Kun puhutaan hyvin mustavalkoisesti siitä, kun kaikki nyt tänne tulevat ja kaikki olisivat pakolaisia, niin ei tämä aivan pidä paikkaansa. Panelistit ovat käyttäneet puheenvuoroja koordinoinnista. Varmasti tämä työ menee oikeaan suuntaan, mutta me toimimme reaktioissamme hyvin hitaasti, hyvin myöhään. Missä järjestelykeskukset olivat silloin, kun massoittain muuttajia tuli Unkariin? Tässähän vain reagoidaan jälkikäteen tapahtumiin. En ole tätä ennen kuullut sanakaan siitä, miten voitaisiin ratkaista ongelma siellä, missä se syntyy, sen alkujuurilla. Herra Morcone sanoi hyvin selkeä sanaisesti kommenttinsa Unkarin suuntaan. Belgia, Ranska ja Alankomaat ovat hyväksyneet jo pitkään islamilaisia ja näin politiikka on muotoutunut ja, ja se on heidän oikeutensa, mutta muilla mailla on erilainen näkemys tulevaisuudesta oman maansa osalta. Meillä on paljon sellaisia yhteiskuntia, jotka ovat jo tottuneet muslimeihin, jotka elävät keskuudessamme. Mutta mitä me aiomme tehdä Turkin tapauksessa? Kukaan salissa ei varmaankaan epäröi sitä, että turkkilaiset ovat oikeastaan käynnistäneet, laukaisseet tämän nykyisen tulva-aallon Eurooppaan. thank you. Um, next for the members. Kiitoksia. Udo Voigt seuraavana Euroopan parlamentista. Ja, danke, Herr President. Kiitos, puheenjohtaja. Aluksi sanottiin, että tänään katsotaan, onko meillä sopiva toimiva turvapaikkajärjestelmä. Kaiken kuulemamme jälkeen tämä turvapaikkajärjestelmä ei toimi. Meillä ei ole järkevää kiintiöjärjestelmää, emmekä pysty suojamaan EUn ulkorajoja, emmekä myöskään pysty toteuttamaan palautuksia puhuakseni joistain kohdista tässä järjestelmässä. Ainoastaan 30 prosenttia palautetaan. Näin tämä koko turvapaikkajärjestelmä ei voi toimia. Kuulimme herra Markonen, joka selitti Dublinin kuolemaa ja sanoi, että Italia on autettava. Hän sai näistä populistisista kannanotoista suosionosoitukset, joita ei nähty Euroopan tai muiden puheenvuoroissa. Ja sitten Unkarin tilanne, mahdotonta mikä Unkarissa nähdään tällä hetkellä. Monet kollegat osoittivat suosiota, mutta itse asiassa Unkari on pitänyt siitä kiinni, mitä eurooppalaiset määräykset ja Dublin määrää. Minä haluaisin strategiseen mietintöön, jota Metsola esittää todella strategisia arvioita siitä, mitä me voimme tehdä, jotta siirtolaisvirrat lopulta pienenevät. Mitä Eurooppa voi tehdä näissä maissa, jotta ihmiset saisivat toivoa, voisivat rakentaa jotain omissa maissaan sen sijaan, että esteettä lähdetään valtavina virtoina Eurooppaan. Okay, and uh, for the um, National Parliament's Ms. Elena Centimero from... Centimero Italian parlamentista seuraavaksi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun Italiaa. Kiitän kovasti siitä, että järjestitte tämän kokouksen, jonka tavoitteena on muodostaa holistinen lähestymistapa maahanmuuttokysymyksiin haluaisin korostaa sitä, että hyvin usein unohdamme kysymyksen maahanmuuttoilmiöstä ja tässä erotellaan nyt sitten taloudellinen maahanmuutto ja sitten ne, jotka pakenevat sotaa, jotka ovat pakolaisia ja haluavat etsivät turvapaikkaa. Tämä tilanne muuttuu voimakkaasti. Emme voi pysäyttää kehitystä ja siitä syystä meidän täytyy varustautua oikein, vastauksen oikein välinein, joiden avulla tähän ongelmaan voidaan pureutua niin, että voimme vastata hätätilanteeseen ja saada aikaiseksi pitkän aikavälin vastauksia, sillä tämä ilmiö ei ole pysäytettävissä. Me voimme kuitenkin mukautua siihen ja hallita sitä paremmin. Ja näin täytyy tehdä EU- e ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön avulla. Me tarvitsemme yhteisen maahanmuuttopolitiikan ja vastaanottopolitiikan. Aiemmat puhujat ovat jo korostaneet useita kysymyksiä, joita itsekin halusin esittää esimerkiksi alaikäisten maahantulo, mikä on tärkeä kysymys. Siis ilman huoltajaa tulevat alaikäiset. Ja toinen asia koskee ajoitusta. Vastausten tarjoaminen tässä vaiheessa, vastaukset ilmiöihin, jotka ovat näin suuria, merkitsevät sitä, että tarvitsemme välittömiä vastauksia, jotta voidaan hoitaa henkilöiden tunnistaminen ja samalla kiihdyttää näitä hakemusprosesseja. Kun puhutaan turvapaikanhausta, niin ne, jotka isäntämaissa hyödyntävät järjestelmää, aivan kuten ihmissalakuljettajat, jotka hyödyntävät niitä, jotka saapuvat maaperällemme. Ja jotka hyödyntävät heitä silloin, kun kysymys on myös valitusmenettelyistä. Tasa-arvo ja syrjimättömyys mm, komitean jäsenenä – Euroopan neuvostosta. Kävimme tässä keskustelua, tästä asiasta keskustelua voimakkaasti Pariisissa viime huhtikuussa ja pohdimmekin sitä, voidaanko erotella A-luokan ja B-luokan maahanmuuttajat. Enkä ole myöskään ihan varma tästä turvallisten maiden luetteloista. Se luo uudenlaista syrjintää. Eli meillä ei tällaisia kahden luokan maahanmuuttajia pitäisi olla ja minkälainen politiikka meidän pitäisi olla suhteessa alkuperämaahan. EU pitäisi niitä työstää. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja halla seuraavana. Uh, common... Kiitos puheenjohtaja. EUn yhteinen turvallisten alkuperämaiden lista on askel oikean suuntaan, mutta se ei vielä riitä. Kun ajattelemme Irakin ja Somalian kaltaisia tapauksia, ne ovat merkittäviä alkuperämaita ainakin oman maani osalta. Turvapaikkahakemusten hyväksymisaste on hyvin erilainen eri jäsenvaltiossa. Tämän lisäksi joillakin jäsenvaltioilla on palautussopimuksia näiden maiden kanssa, toisilla taas sellaista ei ole. Juuri näistä syistä niin monet muuttajat tulevat usean maan lävitse Euroopassa jättämättä turvapaikkahakemusta. Tämän tyyppinen eroavaisuus on myös ongelmista, kun ajatellaan sisäisiä siirtoja. Jos somalialainen tai irakilainen turvapaikanhakija on Kreikassa tai Italiassa, ja kun tällainen henkilö siirretään toiseen jäsenvaltioon, niin otetaanko huomioon se, että hyväksymis- tai epäämis- tai palautusmahdollisuudet riippuvat suuresti siitä, mihin heidät uudelleen sijoitetaan ja mikä jäsenvaltio hakemuksen käsittelee. Kysymys kuuluukin, voidaanko Euroopan unionin sisällä siirtää ihmisiä, jollei meillä ole yhtenäisiä standardeja, kriteerejä ja tulkintoja? Kiitos. Thank you. Um, and now for the national parliaments from Montenegro. Montenegron kansallisesta parlamentista seuraava edustaja, olkaa hyvä. Gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo, učesnici današnjeg sastanka. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim u ime Skupštine Crne Gore i Odbora za ljudska prava i slobode. U koj... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että tämä kokous järjestettiin. Tervehdys Montenegron parlamentista ja valiokunnastamme, jossa hoidetaan perusoikeuksia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 Um, I'll come... Täytyy mennä eteenpäin. Palaan teihin aivan kohta. Lorenzo Fontana, please, for the... Lorenzo Fontana seuraavana. Olkaa hyvä. Ma io avevo alcune domande perché ehm, questa... Kiitos puheenjohtaja. Minulla oli muutama kysymys. Koska näihin menettelyihin saattaa liittyä ongelmia – mitä tähän siirtojärjestelmään tulee, kuulemme jatkuvasti, että ihmisiä haluaa tulla meriteitse ja maateitse ja mennä tiettyihin maihin, kuten erityisesti Saksaan tai Ruotsiin. Ja minä pohdin sitä, että kuka näille ihmisille menee kertomaan, että menette sittenkin Puolaan, Italiaan tai Portugaliin. Eli kuka päättää, jos ihmiset eivät halua näihin maihin mennä, niin mitä sitten tapahtuu? Onkaan siellä vastaus sitten valmiina tunnistamistyöstä, ajattelin, kun ihmiset tulevat paikan päälle. En tiedä, miksi on niin vaikea tunnistaa, huolehtia henkilöllisyydestä. Jos ihmiset eivät halua, että heidät tunnistetaan, niin heillä on varmasti jotain peiteltävää. Muuten en ymmärrä, mikä syy voi olla peitellä henkilöllisyyttään, jos on paossa sotaa. ei haluta näyttää henkilöllisyyskorttia tai ottaa sormenjälkiä. Ja jos ei haluta selvittää henkilöllisyyttä, henkilön puolelta. Annetaanko ymmärtää, että tässä ongelma tulkaa silti Eurooppaan, vai onko siinä erityiset menettelyt? Päästetään ihmiset Eurooppaan, vaikka ei tiedetä, ketä he ovat. Ja sitten ihmiset, jotka eivät ole pakolaisia. Mitä menettelyitä on käytössä? Kuulin sanottavan vähän epävarmasti tähän mennessä jotain siitä, mitä menettelyitä Euroopassa käytetään virastoissa, kun puhutaan niiden ihmisten palauttamisesta, jotka eivät ole pakolaisia. Mielestäni on hyvin tärkeä asia tämä enkä ole oikein pystynyt ymmärtämään, mitä nämä menettelyt ovat. Ja sitten lopuksi vielä yksi asia. Minä uskon, että siirtolaisvirrat, joita näemme tällä hetkellä, ovat tietenkin asioita, joiden ei tulisi tapahtua tietenkään. Mutta jos näin ei saisi käydä, niin näiden ihmisten ratkaisumahdollisuudet löytyisivät kai sieltä lähtömaasta. Mitkä syyt johtavat pakenemiseen? Missä sotia tapahtuu? Mitä näille sodille tehdään? Nyt puhutaan hätätilanteista, mutta näistä syistä ei puhuta koskaan, ja se minua pelottaa. Se ei ole mielestäni oikea lähestymistapa. Ja nyt palataan pian Montenegron kollegamme parin, mutta otetaan vielä Janice Atkinson tähän väliin. Sorry. Thank you, Chairman. I've been in Calais a number of times. In fact, I was just there two weeks ago. Minulla oli vastassa ihmisoikeusryhmittymät, jotka olivat paikalla, kun olin kokouksissa. Ja Kensi, jota edustan, siellä tunnustettiin, että rohkaistaan maahanmuuttajia ei olemaan taloudellisia maahanmuuttajia. Olen puhunut museiden kanssa, he näitä ovatkin, ja rohkaisevat heitä olemaan turvapaikanhakijoita. He tarjoavat oikeat välineet, oikean kielen käytön, jotta näin voitaisiin saada tällainen tilanne aikaiseksi. Hyvin monet maahanmuuttajat ovat myös rikollisia. Haluaisin tietää, miksi heitä ei pidä tätä. Me emme täytäntöönpano Dublinin yleissopimusta, koska he tulevat äh, englannin kanalan alisen tunnelin väli he, tai aitojen läpi tai sitten rekkojen avulla. Ja haluaisin tietää, missä esimerkiksi Kentin äh, rekkakuskien oikeudet ovat. Miksi niitä ei täytäntöön panna? Miksi ei pidätetä näitä henkilöitä ja viedä pois maasta? Se lähettäisi voimakkaan viestin näihin maihin. E, ette ole tervetulleet, jos olette talous, ö, taloudellinen maahanmuuttaja. On muitakin tapoja edetä. Ja koko tämä turvapaikkakysymys on nyt väärinkäytöksen uhri. Ja tämä maahanmuuttokriisi nimenomaan vesittää turvapaikan hakemista, koska siihen ei puututa. Puheenjohtaja, kiitoksia. Voidaanko nyt sitten kuunnella Montenegron kollegamme? Onko meillä tulkkaus? She's speaking Croatian. Uh, okay, I know that. Hän puhuu kroatia. Niin, Meillä on kroatian tulkkaus vai? Eli olkaa hyvä ja käyttäkää puheenvuoro. Itse. Uvažene dame i gospodo, učesnici današnjeg sastanka. Zadvojstvo mi je da vas pozdravim u ime... Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvän iloinen, että voin tervehtiä teitä Montenegron parlamentin ihmisoikeusvaliokunnan nimissä. Olen varapuheenjohtaja. Montenegro ei kärsi siirtolaisvirtojen takia tällä hetkellä, ja se on etu. Ja meillä on varhaisen varoituksen järjestelmä, jos tämä kriisi laajenee muille alueille. Makedonia ja Serbia ovat kautta kulkureittejä, mutta jos muutoksia tapahtuu, niin ehkä Montenegron läpi halutaan myös kulkea. Olemme valmistautumassa, jos siirtolaisia tulee alueellemme. Siksi olemme täällä tänään alueellisessa siirtolaiskonferenssissa Skopjassa. Se oli kymmenes konferenssi tähän mennessä. Montenegrosta tuli itse asiassa tämän järjestön johtaja. Viimeksi kuluneiden vuosien aikana olemme vastaanottaneet paljon pakolaisia Jugoslavian sodan jälkeen. 140 000 ihmistä siirtymään joutuneita ja pakolaisia. Neljännes meidän kansalaisistamme, väestöstämme. Mitä ihmisoikeuksiin tulee, Montenegro edistyy valtavasti. Se käy selvästi ilmi päätöslauselmassa. Montenegrossa on jatkettu aikaa, jonka – kuluessa voidaan esittää uudelleen sijoittamispäätöstä ihmisten osalta, jotka tarvitsevat apua. Hallitus on valmis tukemaan näitä ihmisiä. Vuonna 2006 hyväksyttiin uusi laki turvapaikka-asioista ja sen jälkeen luotiin turvapaikkavirasto, joka käsittelee turvapaikkahakemuksia. Se käsittelee nämä hakemukset ja antaa sitten käyttöön henkilöllisyystodistukset ja matkustusasiakirjat tarpeen mukaan, kerää tietoa lähtömaista, alkuperämaista ja tekee päätökset siitä, minkälainen suojelu ihmisille annetaan. Jos kysymyksissä esitetään valituksia, niin meillä on komitea, joka käsittelee näitä pyyntöjä tai valituksia. Montenegrossa olemme vakuuttuneita siitä, että tilannetta sisäisesti siirtymän joutuneiden ja pakolaisten osalta on parannettava. Kiitos. Uh, Pahoittelen jälleen, että joudumme keskittymään. Kiitoksia puheenvuorostanne. Haluaisin erityisesti kiittää kansallisia parlamentaarikkoja siitä, että pitäydytte näissä aikarajoissa. Tiedän, että se on ollut hankalaa, varsinkin kun tällainen aihe on kyseessä. Kiitän siitä, se on mahdollistanut sen, että voimme kuulla teitä kaikkia. Kiitän jälleen kerran meppikollegoitani, jotka kaikki myös puhuivat hyvin lyhyesti. Nyt meillä on mahdollisuus komissiosta. Meillä on komission puheen korvaaja. Ja ilahtuneena voin todeta, että meillä on siis täysi paneeli täällä vastaamassa näihin kysymyksiin. Käännön siis suoraan panelistien puoleen ja totean, että kolme minuuttia maks, jotta voitte vastata näihin kysymyksiin. Se ei tietenkään ole mitenkään riittävää, kun täällä on niin paljon kysymyksiä, mutta meillähän on täysi iltapäiväkin vielä tulossa. Valitettavasti tämän on aika on käytettävissä. Aloitan siinä järjestyksessä, jossa aloitimme. Eli Maita Saigenin korjaa, korvaavana Euroopan komissiosta. Eli jos vastata näihin erityisiin kysymyksiin jota komissiolle esitettiin. Charmaine Healy on täällä paikalla vastaamassa. Jos kollegat ovat sitä mieltä, että komissiolle esitettiin kysymys, johon ei ole lainkaan vastattu, niin ilmaiskaa se sitten. Charmaine, ole hyvä. Kiitoksia. Aloitan kysymyksestä, joka koski järjestelykeskuksia ja sitä, mihin järjestelykeskus perustettaisiin ja miten se määritellään Järjestelykeskus on siis operatiivinen käsite ja se riippuu jäsenvaltion esittämästä pyynnöstä. Eli me autamme siellä, missä jäsenvaltio pyytää meitä auttamaan. Erityisesti mainittiin Unkari ja on totta, että me autamme myös Italia ja Kreikkaa tällä hetkellä. Komissio on ehdottanut Unkarille mahdollista järjestelykeskusta sen Unkar, Unkarin siis ulkorajalle. Unkari sitä tällä hetkellä pohtii Onko kyseessä reaktiivinen toimenpide? Kuten aiemmin todettiin, niin kyllä se sitä on, koska se on tällainen hätätoimenpide. Siinä nimenomaan pureudutaan tähän nimenomaiseen kriisiin, mutta ei se poissulje sitä, ettemmekö vielä työstäisi pitkän aikavälin toimenpiteitä sen ohjelman mukaisesti, joka toukokuussa esitettiin. Voiko meillä olla myös tällainen väestönsiirtomekanismi, sisäisen siirtomekanismi anteeksi, vesittääkö se palautuspolitiikkaamme tai palautuksen puuttuminen, vesittääkö se turvapaikkaa kysymyksiä. Kuten jo selvitettiinkin, hyvin pitkälti turvapaikkoihin liittyvä lainsäädäntö on nyt juuri tullut voimaan. Täytäntöönpanoon pureudutaan tällä hetkellä. Kyseessä ei ole mikään lyhyen aikavälin toimi. Me työstämme tätä yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voisimme varmistautua siitä, että harmonisointi on olemassa – Euroopan turvapaikkajärjestelyssä. Jälleen kerran palautuksen puutu, vesittääkö se turvapaikkakysymystä. Sitäkin tarkastelemme ja siitä syystä olemme myös esittäneet toimintasuunnitelman, joka koskee palautuksia. Ja palautussuunnitelma, jonka avulla vahvistetaan tätä näkökulmaa, sillä itse asiassa emme toivo, että ne, jotka ovat todellisessa avun tarpeessa, joutuvat kärsimään siitä, että palautusta ei käsitellä riittävästi. Toinen kysymys koski sitä, kuka kertoo ihmisille, että heidän täytyy mennä jonkin maahan, johon eivät halua mennä. Tätä asiaa käsittelemme, mutta ehkäpä kysymys tulisi sitten toisella tavalla. Kerran kun ihmisille tarjotaan sisäisen siirron mahdollisuutta, niin kysymykseni ehkä pitäisikään olla, mihin haluatte mennä, vaan ehdottaa paikkaa, johon on mahdollista mennä. Ja nähdä, mikä tuon yksilön tilanne siinä kyseisessä maassa olisi. Eli tästä asiasta on myöskin keskusteltu maanantaina työryhmässä ja meidän täytyy olla aivan selvillä siitä, että mitään valinnanvaraa ei ole turvapaikanhakijalle sen suhteen, missä tämä, mihin tämä haluaisi mennä. Olen ehkä tässä nämä yleiset kysymykset käsitellyt. Puheenjohtaja, kiitoksia. Käymme kaikki läpi ja, ja sitten jos jotain muuta vielä, niin kollegat saattavat haluta ilmaista sen minulle. Nyt seuraavana Mario Merkoli, ole hyvä. Sì, grazie Presidente. Intanto volevo... Kiitos puheenjohtaja. Halusin todella sydämeni pohjasta kiittää teitä ja kaikkia parlamentin jäseniä, jotka ovat läsnä. Kiitos, että sain tämän mahdollisuuden. Tämä oli todella ainutlaatuinen tilaisuus kuulla eri kantoja, kuulla mitkä mielestäni ovat ongelmia. Oli hyvä kuulla sellaisista aloista, joista me olemme puhuneet riittävän selkeästi ehkä tai vakuuttavasti. Kysymyksiä on valtava läjä, en pysty kaikkiin vastaamaan. Mutta haluaisin kuitenkin hyvin suorasanaisesti kääntyä Unkarin ja Tsekin ja jopa Saksan ja Puolan edustajien suuntaan. Niiden suuntaan, joilla oli sellainen käsitys, että jollain tapaa puhuin ristiriitaisesti tai kyseenalaisten heidän maidensa politiikan. Minä olen valtion virkamies. En koskaan tohtisi lähteä mihinkään ristiriitaan muiden maiden edustajien kanssa tai kyseenalaistamaan muiden maiden päätöksiä. Monissa tapauksissa on kai niin, että kärsimystä ei voi estää piikkilanka aidoin. Tässä olen presidentin kanssa samaa mieltä. Uskon eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmään ja hyväksyn komission esittämät ehdotukset. Me luomme niitä järjestelmiä, jotka täällä on luotu järjestelykeskukset, hotspot, maaginen sana. Tämä on vain mahdollisuus tehdä yhteistyötä EASON, Frontexin ja muiden virastojen kanssa. Voin vahvistaa sen, että kaikkia tätä työtä tehdään jo ja kaikki ovat tyytyväisiä siihen, mitä tähän mennessä on tehty. Tietenkin voitte puhua virastojen kanssa ja tulla itse näkemään paikan päälle – me olemme toivottaneet tervetulleeksi kaikki valtuuskuntamatkat, ei ainoastaan Euroopasta, mutta myös Pohjois-Amerikasta, Aasiasta, kaikki alta maailmasta, jotta voimme näyttää, mitä teemme. Me toivotamme hyvin kohteliaksi tervetulleeksi tällaiset vierailijat. Sitten muutama erityiskysymys. Ilman huoltajaa tulevat alaikäiset. Italia on yksi niistä maista, joihin kohdistuu suurin paine me olemme tavoitteena. Monia egyptiläisiä lapsia tulee meille. Me olemme hyvin houkutteleva, vaikka kyse ei ole ainoastaan ihan nuorista lapsista, vaan no kyllä 8, 9 tai 10-vuotiaita tulee myös, mutta usein on kyse nuorista, 14, 15, jopa 17-vuotiaista – mutta Italia on päättänyt, että yksin tulevia alaikäisiä ei lähetetä takaisin, koska siellä on haavoittuvassa asemassa olevia alaikäisiä. Muilla mailla saattaa olla erilainen kanta. Me pidämme omasta kannastamme kiinni. Me olemme luoneet vastaanottojärjestelmän ilman huoltajaa tulevien alaikäisten osalta. Ensimmäinen vastaanotto ja sitten vielä toinen. Aina sen mukaan, mikä mielestämme on parasta käytäntöä meidän järjestelmässämme. Paikallisviranomaisten hoitama järjestelmä. Viime vuonna, vuonna 2014, aivan selvästi elettiin vaikeita hetkiä, kun erittäin monet alaikäiset tulivat, ja koska me emme ole tehneet riittävästi, emme oikein tienneet, miten hoitaisimme tätä asiaa. Ja sitten tunnistamis kysymys otettiin esiin ongelma henkilöllisyyden selvittämisessä. On selvää, että ei voi kieltäytyä henkilöllisyyden selvittämisestä. Olemme ihan tähän mennessä hoitaneet ongelmamme omalla tasollamme. Tässä pitää ajatella myös suhteettoman voimankäytön ongelmaa. Jotkut ihmiset, jotka pakenevat sotaa on tässä ajateltava ja tietenkin tunnistamiseen liittyy vaatimuksia, jotka kohdistuvat kaikkiin. Kaikki on, on tunnistettava, henkilöllisyys on saatava selville. Tämä siirtäminen on mahdollisuus selvittää ihmisille, että on ihan hyvä asia selvittää heidän henkilöllisyytensä jos jollekin voidaan varata tila sitten vastaanottokeskuksen ja ihmisellä on mahdollisuus päästä sukulaistensa luo, niin nämä ihmiset halukkaammin näyttävät henkilöllisyystodistuksia vaikka. Ja kuten viime perjantaina sanottiin, eritrealaiset naiset ilman vaikeuksia selvittivät oman henkilöllisyytensä. Ja sitten palauttaminen, ministeri Afano otti tämän kysymyksen painokkaasti sisäministereiden kokouksessa eilen esiin, ylimääräisessä neuvoston kokouksessa siis. Ministeri Avano sanoi, haluan siteerata täällä hänen puheenvuoroaan virkamiehenä. Ministeri sanoi, että voimme kolmas lokakuuta muistaa Lampedusan hukkumisten uhrien muistopäivää. Silloin pyysimme lisää apua, lisää tukea Euroopalta. Halusimme yhtenäisen lähestymistavan silloin kaksi vuotta sitten. Koko siirtolaiseen 700 ihmistä kuoli, 800 ihmistä kuoli, kun iso laiva kaatui Libyan rannikolla ja sitten ihmiset, jotka kuolivat Itävallassa moottoritiellä rekassa ja sitten kuvat näistä syyrialaisesta pikkupojasta, joka hukkui. Ja monet somessa näkivät kuvia nuorista ihmisistä, jotka hukkuivat Libyan rannikoilla, koska joistain jotkut veneet menivät nurin heti lähdön jälkeen. Tämä on asia, jota ei saa jättää liian pienelle huomiolle. edessä kokouksessa sanottiin, että 8. lokakuuta on uusi sisäministereiden kokous, jossa keskustellaan palautuksista. Toivon ja olen varma, että niin käy, koska emme voi tuhlata uudestaan kahta vuotta – koska jos ei päästä sopuun palauttamispolitiikasta tai sisäistä siirtämistä siirtojärjestelmästä, niin meidän on sovittava tästä, koska muuten emme onnistu tässä hankkeessa. Kiitos. No. Kiitoksia. Ja sitten seuraava puhuja. And, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisille jäsenille tästä rakentavasta näkemysten vaihdosta voin puhua aivan lyhyesti. Käsittelisin niitä monia kysymyksiä, jotka liittyivät siirtoihin, sisäisiin siirtoihin, uudelleen sijoittamiseen, miten se toimisi käytännössä. Me olimme mukana silloin, kun ensimmäisiä pilottihankkeita arvioitiin. Rima-hanke oli kyseessä ja olimme jo siinä vaiheessa mukana tässä työssä. Mielestäni on keskeistä, että saamme hyvin toimivan ikään kuin parien yhteensovittamisen tässä toteutetuksi. Olemme havainneet, että tiedon välitys ja integraatio ovat hyvin tärkeitä tällaisten hankkeiden toteuttamisen kannalta. On myös selvää, että meidän on toimittava nopeasti. Emme voi jäädä odottelemaan pitkäksi aikaa niin, että hanke saadaan päätökseen. Nopeus on hankkeen onnistumisen edellytys. Täällä mainittiin myös taloudellista syistä muuttaneet ja aivan erityisesti Meppi Atkinson tämän taisi mainita. Tämä on yksi niistä syistä, minkä takia olemme olleet mukana työssä, kun on pyritty määrittelemään turvallisia kolmansia maita. Ei tämä tarkoita sitä, että kaikkia käsiteltäisiin äh, samalla tavalla kokonaisuutena, vaan jokaista hakemusta on käsiteltävä yksilökohtaisesti. Mutta on aivan faktaa, kun katsomme esimerkiksi Länsi-Balkanin maita. Tällä hetkellä juuri näitä maita tutkimme. Äh, se on toiseksi suurin virta niitä ihmisiä, jotka nyt tulevat ja hakevat turvapaikkaa. Näin oli vuonna 2015 jo yli 115 000 hakemusta on esitetty ja hyväksymisaste on sitten 0 prosenttia. Toistan, että yksilökohtaisesti hakemukset on käsiteltävä, mutta voi olla, että nopeuttamista kyllä voitaisiin tässä parantaa, jotta voitaisiin turvapaikkajärjestelmän kohdistuvia paineita helpottaa. Tämä on myös Meppi Kökhoville vastaus, kun hän totesi, että prosessointia pitäisi helpottaa, nopeuttaa ja on tällaisia avoimia tapauksia, jotka aiheuttavat viipeitä. Meillä on todellakin paljon viipeitä, niin kuin jo alkuun totesin. Tällä hetkellä lähestulkoon 700 000 avointa tapausta on vielä EU-ssa, siis jotka ovat käsittelyssä, ja suurin, suuri osa niistä on ollut käsittelyssä yli kuusi kuukautta. Turvallisten maiden lista toivottavasti helpottaisi näitä ongelmia, jotka nyt ovat edessämme. Loppuun vielä korostaisin komission kommentteja näistä järjestelykeskuksista – me voimme toimia vain niin, että vastaanottava jäsenvaltio on tästä meidän kanssamme sopinut. Emme lähde jäsenvaltioon ilman kutsua ikään kuin. Me tiedämme, että on muitakin maita kuin Italia ja Kreikka, joihin tulee paljon ihmisiä, mutta mielellämme autamme silloin, kun kutsu esitetään. Klaus Rosler from Frontex, please. Kiitoksia Klaus Rössler seuraavana. Kiitoksia. Kiitoksia teistä arvokkaista ja hyvistä kysymyksistä. Haluaisin myös hyödyntää tilaisuutta kiittääkseni kaikkia jäsenvaltioiden viranomaisia siitä, että ne ovat olleet mukana Frontexin yhteisissä operaatioissa omine välineineen. Olen ottanut esille kolme eri kysymystä, jotka suunnattiin Frontexille. Ensimmäinen koski korrelaatiota näiden pelastusoperaatioiden välillä ja Tritonin välillä. Miten se toimii? Ensinnäkin Tritonin tavoite on rajavalvonta ja valmius tarjota etsintä- ja pelastuspalveluita ja kapasiteettia. Operatiivinen alue on 140 merimailia etelään Italiasta ja 60 merimailia pohjoisen Libyasta. Turvallisuussyistä eh, etelämpään meneminen ei ole mahdollista, eikä lentolupakaan saataisiin ilmatarkkailuun. 90 prosenttia näistä operaatioista ovat tämän operatiivisen alueen ulkopuolella. Ne ovat etelämpänä. Se on seurausta siitä, että toimintatapana on käyttää satelliittipuhelimia, joilla soitetaan meri koordinaatiokeskuksen Italiaan ja pyydetään pelastusta. Ja tällaisessa tapauksessa kaikki sopivat välineet täytyy ottaa käyttöön. Rajavalvonta keskeytetään ja Frontex-yhteistyö, koska se on myöskin mukana tässä etsintä- ja pelastuspalvelussa, on mukana 30 prosenttiin asti jokaisessa operaatiossa on mukana siis 30 prosenttia Frontexin koordinaatioja välineitä, mikä merkitsee sitä, että yli 35 000 ihmistä on vuonna 2015 pelastettu Frontexin koordinoitujen välineiden avulla. Toinen kysymys koski sitä, millä tavalla tulee suhtautua niihin maahanmuuttajiin, jotka tulevat järjestelykeskuksen ulkopuolelta. Me keskitymme skriinaamiseen tarkasteluun ja pyrimme välttämään näitä vääriä kansallisuusilmoituksia. Frontex on mukana kaikissa eri rajatoiminnoissa ja screening on tärkeä osa tätä meidän yhteistä toimintamme Italian, Unkarin, Espanjan, Kreikan ja Bulgarian kanssa. Ja kun puhutaan merioperaatioista, niin tämä suuri operatiivinen alue sisältää kehittää turvallisuus- ja vastaanottokohtia, joissa henkilöt, jotka on pelastettu, päästetään maihin tai jotka löytyvät kaupallisista aluksista tai on kansalaisjärjestöjen hyväksymiä ja niin edelleen. Sitten huomioidaan tämä maahanpääsykohta ja pyritään koordinoimaan niin, että asiat hoidetaan niissä kohdissa, joissa meillä on vastaanottokeskukset. Kolmas kysymys koski virastojen roolia palautustapauksissa. Ja jatkan siitä, mitä EASan kollega totesi. Me emme voi toimia ilman, että isäntäjäsenvaltiot hyväksyvät toimintamme. Tämä koskee varsinkin palautuskysymyksiä. Me voimme tarjota palautusapua voimme tarkastella matkustusasiakirjoja, organisoida yhteisiä toimintoja tässä suhteessa. Olemme yhteisiä palautusoperaatioita organisoinut yli 60. Mahdollisesti palautetaan 3000 henkilöä. Kaikki riippuu jäsenvaltioiden viranomaisista, jotka ovat nämä päätökset tehneet, jotka tekevät yhteistyötä kanssamme Näin voimme nopeuttaa toimintaa kuitenkin vain yhteistyössä niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka ovat tehneet palautuspäätökset. To... Kiitoksia. Anteeksi, tätä seudu hosumaan. Rosenbach sitten Europolista. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Sikäli kun keskustelua seurasin, Yksi kysymys oli meille suoraan, se liittyy väkivaltaan. Meidän yhteisissä toimissa. Varassa on myös varhaisen varoituksen ilmoitusjärjestelmä, jotta voidaan antaa tietoa kaikille jäsenvaltioille ja kumppaneille asioista, jotka liittyvät tai liittyviin rikoksiin. Ja tämän mekanismin puitteissa hyvin varhaisessa vaiheessa olemme raportoineet väkivallasta, jota, joka kohdistuu siirtolaisiin ja turvapaikanhakijoihin. Tällä hetkellä tämän aikaisemmin mainitsemani valvontakeskuksen kautta raportoimme päivittäin. Kiitos. Um, there was at least one question to... Ainakin yksi kysymys että esitettiin Your Justicelle, eli olkaa hyvä vastatkaa siihen. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kysymyksestä, joka liittyi pakolaisten vastaanottoon Kreikassa. Mandaatin mukaisesti Eurojust käsittelee ainoastaan oikeudellista yhteistyötä rikosoikeudellisissa asioissa. Eurojust näin ollen ei ole mukana vastaan, äh, järjestelykeskuksessa äh, äh pakolaisten vastaanotossa. Myöhemmässä vaiheessa, kun tehdään tutkintaa ja mahdollisia syytetoimia, niin sitten yhteistyötä tarvitaan. Kiitos kovasti kutsusta ja tästä hedelmällisestä keskustelusta. Kiitos. Thank you. And finally, Angela Charlotte Nygaard. Kiitoksia sitten edustaja Newgord vielä lopuksi perusoikeusvirastosta. Kiitoksia. Puhun ensin sormenjälkikysymyksestä, joka esitettiin. Ja tietysti tämän turvapaikkaprosessin puitteissa hakijalla on velvollisuus tehdä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja sama direktiivi myöskin toteaa, että ne, jotka eivät suostu antamaan Eurodakin sormenjälkiä, voidaan prosessoida nopealla tavalla. Tämä on itse menettely. Ja jos sitten katsotaan tuon hakemuksen tarkastelua, Eurodac sormenjälkissä olevat sormenjäljet eivät muodosta keskeistä elementtiä hakemuksen vahvistamiseksi direktiivin mukaisesti ja tietysti palautuskieltoperiaate soveltuu myöskin sormenjälkitunnistus, mehän emme keskustelisi siitä tähän malliin ollenkaan, jos tarvitsijoilla olisi lailliset tavat tulla paikan päälle. Pitkällä aikavälillä siis tarvitaan sitä, että katsotaan mahdollisuutta laajentaa ja katsoa, miten, hyö- miten mahdollista on hyödyntää juridisia, eh, laillisia tapoja päästä Eurooppaan, jotka voisivat olla väestön siirto, perheen yhdistäminen, humanitaariset viisumit. Ja sitten on erilaisia tutkijoille ja opiskelijoille suunnattuja järjestelyitä silloin, kun ihmiset tarvitsevat suojaa. Nämä ovat esimerkkejä siitä, jotka voisivat olla hyödyksi, kun, rake- kun pyritään myös rakentamaan järjestelmä, joka kattaa muut maahanmuuttajat. Useat puhujat mainitsivat myös tämän haavoittuvuuden ja toimenpiteet ja tukirakenteet, joita otetaan käyttöön, jotta näitä henkilöitä ei hyödynnettäisi ja sorrettaisi enempää EU-maaperällä. Puheenjohtaja, kiitoksia. Näin pääsemme tämän osion päätökseen. Haluan mainita, että tässä kyseessä on esittelijät. Niin minulla on muutama tiedonanto tässä Metsola Kienge ensi istunnon lopussa sitten tekevät yhteenvedon siitä, mitä on esitetty. Erityisesti haluaisin kiittää asiantuntijoita, jotka ovat tänään käyttäneet aikaansa näihin kysymyksiin. Järjestelykeskukset ovat yksi pääasioista, jota meidän täytyy hoitaa. Ja haluan sanoa, että on tärkeää, että asiantuntijat tekevät yhteistyötä kanssani ja kiitoksia tästä yhteistyöhalukkuudesta. halukkuudesta Haluan mainita myös joitakin käytännön kysymyksiä. Henkilökunnat, jotka ovat mukana valtuuskunnissa, ovat myöskin tervetulleita EASON informaatiopisteeseen kello 13.30-14.30 ASP 3G3. Kiitoksia jälleen kerran kollegat siitä, että kävitte, käytitte puheenvuoron. 28 puheenvuoroa meillä oli. Hyvää lounasta ja kiitoksia jälleen kerran tästä kokouksesta.